time. Right, if, if we could sit down. Jos voisitte istuutua, muutoin haskaamme liikaa aikaa. Kymmenen minuuttia tässä on jo mennyt. Eli olemme esityslistan kohdissa 6 ja 7 julkisessa kuulemisessa koskien eurooppalaisia sosiaalisia yrittäjyyden rahastoja ja eurooppalaisia pääomasijoitusrahastoja. Käsittelemme mietintöluonnoksia ja käymme tässä julkisen kuulemisen. Kuulemisen tarkoituksena on auttaa meitä siinä, kun me arvioimme, ovatko komission ehdotus asianmukainen puitekehys sosiaalisten yritysten markkinoiden toteuttamiselle – ja myöskin siinä, saadaanko näiden yritysten kautta lisää riskipääomaa, jotta pk-yrityksillä on parempi pääsy pääoman pariin. Eli tämä käydään kahdessa osassa. Ensimmäinen liittyy eurooppalaisiin yritysrahastoihin – sosiaalisen yrittäjyyden rahastoihin. Sofi Okoni on tässä esittelijä. Ja me, hän esittelee mietintöluonnoksen ja sitten järjestämme julkisen kuulemisen ja sitten esittelijä vielä saa puheenvuoron. Eli kaikki tämä tunnissa miinus se kymmenen minuuttia, joka tässä jo meni. Eli Sofi ensin. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat hyvät kutsuvieraat. Olen hyvin iloinen voidessani puhua tästä aiheesta, johon nyt pureudutaan ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa ja toimielimissä, eli sosiaalisesta yrittäjyydestä. Ja toiseksi tarkoituksena on ottaa käyttöön uusi muoto, toisin sanoen esitellään mietintö ja samaan syssyyn järjestetään julkinen kuuleminen. Mitä tähän mietintöön, mietintöön tulee, niin haluaisin sanoa, että ensinnäkin komission ehdotus on erinomainen. Ehdotus, joka on erittäin kunnianhimoinen, erittäin hyvä teksti, joka oli myöskin hyvin aloitteellinen menettelytapansa osalta. Parlamentissa me usein olemme käsitelleet asioita, jotka ovat olleet lähinnäkin reaktiivisia. Toisin sanoen meidän on täytynyt vain päättää valvontamenetelmistä. Ja nyt tänä päivänä meillä on ehdotus yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista. Ja tämä menettelytapa ja koko asia on äärimmäisen mielenkiintoinen, erityisesti siitä syystä, että tämän tyyppiselle yrittäjyydelle Euroopassa on kysyntää. Eli mitä me tarkoitamme yhteiskunnallisella yrityksellä? Sen pääasiallisena tarkoituksena ei ole tuotto. Se voi olla toissijainen tavoite – vaan pääasiallinen tavoite on saada aikaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi eh, yhteiskunnallisesti tuettu asuntotuotanto, eh, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten integrointi, eh, marginalisoituneiden ihmisten integraatio, lukutaidottomien mukaan ottaminen, Esimerkiksi kyseeseen voisi tulla tällaiset yhteiskunnalliset kampaamot. Toisin sanoen hinnat mahdollistavat sen, että sellaisetkin henkilöt, joilla ei normaalissa olosuhteissa ole mahdollista maksaa tällaisista palveluista, jotka nykypäivänä maksavat paljon, tällaiset kampaamot mahdollistaisivat henkilöille käydä kampaamossa ja täten heidän ulkoasunsa olisi sellainen, että sen perusteella voi saada asunnon ja työpaikan. Toisin sanoen saadaan yhteiskunnan toimintaan mukaan tällaiset henkilöt. 10 prosenttia EUn yrityksistä ovat tällaisia yrityksiä ja niillä on 11 miljoonaa työntekijää, eli tässä on todellakin kysymys uudesta sektorista. Mikä tämän ehdotuksen, asetusehdotuksen tarkoitus on? Pääasiallinen tarkoitus on saada aikaan Euroopan, äh, eurooppalainen passi yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneille rahastoille, EUSEF. Tämä passi saatetaan ammattisijoittajien käyttöön sellaiset sijoittajat, jotka haluavat toimia solidaarisen investoinnin saralla. Tämä tapahtuu vain, jos tietyt asetuksessa määritellyt ehdot täyttyvät ja jotka vastaavat tämän tyyppisten yritysten rahoitukseen. Tänä päivänä nämä yritykset toimivat melkein pelkästään tukiaisten varassa ja jatkuvuuden kannalta tukiaisten varassa toimiminen ei ole riittävää ja meidän tulisi tehdä näiden yritysten toiminta ähm, pitkä aika, pitkällä aikavälillä varvemmaksi. Tekstin tarkoituksena on siis se, että näihin rahastoihin ne ovat helposti sijoittajien saatavilla, niiden täytyy olla houkuttelevia, mutta niiden täytyy myös olla turvallisia. Eli tämä houkuttelevuus ja äh, helppo saatavuus, sitä ei tule toteuttaa turvallisuuden kustannuksella. Ensinnäkin tämä väline voisi olla hyvä, jos se on houkutteleva ja helposti saatavilla. Me tarvitsemme siis joustavan välineen ja minun ehdotukseni olisi, että tämän tulisi olla saatavilla muiden sijoitusvälineiden joukossa. Komissio on ehdottanut 60 prosentin äh, vaatimuksen täyttämiskynnystä. Eli äh, minun mielestäni tämä on hyvä kynnysarvo. 100 prosenttia olisi liikaa, koska kysymys on kuitenkin äh, riskiinvestoinnista. Ja 70 prosenttia minun mielestäni olisi hyvä taso. Toiseksi tiedottaminen. Minun mielestäni tästä välineestä tulee hyödyllinen ainoastaan, jos sillä on tunnettuutta sijoittajien, mutta myöskin yritysten keskuudessa. Tästä syystä pyysin, että todellakin tiedotetaan sekä ESMAN kautta että kansallisten viranomaisten kautta. Ja toivoisin, että tässä rakennetaan sille, jota jo tietyissä jäsenvaltioissa on olemassa. Euroopan unionissa tietyissä jäsenvaltioissa on jo asian tuntemusta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja meidän täytyisi heidän opeistaan ottaa opiksi, jotta me voisimme ottaa ne tämän asetuksen yhteydessä käyttöön koko Euroopan unionissa. Eli puhuttiin saatavuudesta. Seuraavaksi haluan puhua turvallisuudesta, eli saatavuutta ei tule toteuttaa turvallisuuden kustannuksella. Toivoin siis, että kaikki transaktiot ovat läpinäkyviä ja toivoin myöskin, että rahastonhoitajat, hän, niiden kohdalla ei riittäisi rekisteröinti, vaan että heille myönnettäisiin toimilupaa. Pyysin myös sitä, että nimettäisiin säilytysyhteisö, ja tässä halusin joustavan rakennelman, hieman samantyyppisen kuin mikä AIFM yhteydessä toteutettiin, järjestelmä, joka todellakin varmistaisi tämän tekstin selkeyden kaikkien kannalta. Ja lopuksi uudelleen tarkastelu Tämän asetuksen yhteydessä on kysymys ensimmäisestä vaiheesta ja monia ulottuvuuksia täytyy lyhyellä aikavälillä uudelleen tarkastella komission toimesta ja uudelleen tarkastelun yhteydessä on mahdollisuus arvioida eri ulottuvuuksia. Voidaan laajentaa esimerkiksi tekstin sovellusalaa, se voisi olla uudelleen tarkastelun ensimmäinen tavoite. Toiseksi miten vaikutusten arviointia voidaan mitata. Niissäkin ehkä mennään eteenpäin. Tämä minun mielestäni on hyvin mielenkiintoinen ulottuvuus. Ja sen jälkeen, kun asetus on täytäntöönpantu, niin voidaan ryhtyä tarkastelemaan kaikkia niitä asioita, joita voidaan yhdessä uudelleen tarkastella, jotta voitaisiin optimoida tämän tyyppisten sijoitusrahastojen käyttö sekä sijoittajien kannalta että näiden kyseenomaisten edunsaajayritysten taholta. Eli tässä nyt nopeasti hahmottelin teille tämän mietintöni. Niin haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä. He ovat tehneet erittäin rakentavaa työtä kaikkien keskustelujemme kautta ja haluaisin kiittää Philip Lambertia. Hän on työstänyt tätä toista riskipääomaan liittyvää mietintöä ja näistä yhdessä sitten syntyy johdonmukainen paketti. Olen käytettävissänne, jotta voimme käydä keskustelua tästä mietinnöstä ja olen todellakin, odotan innolla asiantuntijoiden ja kutsuvieraiden kuuntelemista, jotta näissä asioissa päästään eteenpäin. Kiitos. Um, Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kahdelle puhujallemme, Nick O'Donoghue. Hän on toimitusjohtaja Big Society Capital-yrityksessä ja hänen jälkeensä Miriam Schöning. Hän on johtaja Schwab-säätiössä, joka käsittelee sosiaalista yrittäjyyttä jos voitte pitäytyä viidessä minuutissa, koska aikaa on vähän. Ja sitten jo ennakkovaroitus. Tämän jälkeen annan jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ensin varjoesittelijät. En tiedä kuinka paljon aikaa tuon jälkeen sitten on, koska tässä on nyt tällainen all-in-one-paketti. Tarkastelemme mietintöä ja otamme kysymykset ja vastaukset samaan aikaan, mutta mennään näillä eväillä. Ensin Nick. Kiitos, kiitos erittäin paljon, että pääsin tänne puhumaan tänään. Ensinnäkin haluan esitellä Big Society Capitalin. Tämä on perustettu Iso-Britannia, se on ensimmäinen sosiaaliinvestointipankki. investointipankki ja se saa pääomaa kahdesta lähteestä. Ensinnäkin hylätyt pankkitilit Englannin pankeista ja rakennusyhtiöistä, ne käytetään ja niitä ne kavan, kanavoidaan ikään kuin lunastusrahaston muodossa BCC. hen Ja sitten pankit, RBC, Barclays Lloyds ja HSBC ovat myöskin investoineet. Ja tätä rahaa käytetään, sillä pyritään lisäämään investointeja, investoidaan sosiaaliinvestointia ja rahoitus välikäsiin. Ja nämä järjestöt sitten antavat tai helpottavat tai järjestävät lainojen siirtämistä muihin sosiaalialan järjestöihin. Ja nämä järjestöt ovat sellaisia, jotka tuottavat hyötyä yhteiskunnalle sen sijaan, että ne tuottavat tuottoa niiden omistajille tai osakkaille. Eli esimerkiksi erilaiset sosiaaliset yritykset, yhteisöjärjestöt ja kaikenlaiset osuuskunnat ja muut sellaiset. Ja tietyissä tilanteissa myös e, tuottoa, tuottavat yritykset voivat olla sellaisia. Eli me emme anna lahjoituksia, me haluamme, teemme investoja, me aina odotamme saavamme tuoton takaisin ja se tuoton pitää heijastella sitä investoinnin määrää. Meillä ehkä te, teemme tai toimimme kaupallisen riskitason alla, alapuolella, mutta kuitenkin me katsomme, että tämä pääoma ei kulu loppuun ja että saamme tuottoa ja minua pyydettiin kommentoimaan sosiaaliinvestointimarkkinoita Euroopassa. Ja tämä minkä tahansa markkinoiden luominen vaatii pääomaa, se vaatii kysyntää tälle pääomalle ja se myöskin vaatii paljon toimijoita, jotka voivat tuoda yhteen tämän pääoman tarjonnan ja kysynnän. Ja tämä markkina, mistä me puhumme tänään, on hyvin ei ole erilainen, joten pohdin näitä elementtejä. Ensinnäkin pääoman tarjonta tarkoittaa sitä, että tarvitaan investointeja, jotka haluavat tehdä investointeja, ja sen lisäksi he haluavat luoda myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tällainen tarve on olemassa, mutta sitä ei käytetä tällä hetkellä. UKssa 65 prosenttia investoinneista on pohtinut tällaisia investointeja, mutta kukaan ei ole kuitenkaan tehnyt sitä. Ja pääsyy tälle on se, että ne eivät tiedä miltä tällaiset yritykset näyttävät ja kuinka voidaan määritellä sosiaalinen vaikutus ja kuinka se voidaan mitata ja niin edelleen. Ja tämä ongelma siihen, äh, siihen puututaan erilaisilla sosiaalisen investoinnin välineillä ja pidämme hyvänä komission ehdotusta, että toimitaan ja pyritään puuttumaan tähän asiaan. Komission pitää kuitenkin vakuuttaa, että näillä välineillä on vapaus investoida erilaisiin mahdollisuuksiin, eikä tämä ole mitenkään kooltaan rajoitettu ja yrityksiin suunnattu ainoastaan. Me pyrimme saamaan näitä yrityksiä kasvamaan ja investointien suuntaminen ainoastaan pieniin yrityksiin rajoittaa sitä, että nämä sosiaaliset yritykset voisivat tuottaa mittakaavaetuja. Meillä on erilaisia välineitä, esimerkiksi uusia innovatiivia arvopapereita, esimerkiksi yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavat bondit ovat yksi esimerkki, ja pyritään todellakin rahoittamaan näillä sosiaalisia yrityksiä, jotka vaikuttavat tärkeisiin sosiaalisiin asemaan. Lisäksi pitäisi olla rahoitussääntelyn poikkeuksia, jotta voidaan tehdä tästä edullisempaa ja jotta voitaisiin tehdä helpommaksi tehdä investointeja. Sitten tästä kysynnästä. Kysyntä vaatii sitä, että sosiaalisilla yrityksillä on laillinen rakenne ja asiantuntijuus Tämä ei ole itsestään selvää. Suurimma, suurin osa näistä yrityksistä eivät, anteeksi, voisitko puhua hitaampaa, koska tätä tulkataan simultaanisti ja on erittäin vaikea pysyä vauhdissa. Suurin osa sosiaalisista yrityksistä pyrkivät saamaan yhteiskunnallisia vaikutuksia, eivätkä keskity rahavilta laskelmiin tai taseihin, eikä, aino, eikä etenkään siihen, että ne tekevät suurta tuottoa. Tämä vaatii tukea, jotta nämä tällaiset yritykset ovat sellaisia, että niihin voidaan investoida. Eli investoiden pitää antaa erilaista pääomatukea, esimerkiksi lainoja. Lainojen pitää olla pitkä aikaisia ja sellaisella korkotasolla, että ne ovat, ne, ne ovat huokeita. Ja hyvin usein tällaista tietyn tyyppistä pääomaa on vaikea saada käyttöön sellaisilla aloilla, kun sitä tarvittaisiin. Ja vaikka tämä kysyntä ja tarjonta on olemassa ja vaikka investoinnit, investoijat ymmärtävät paremmin tällaista sosiaalista investointia, niin kuitenkaan ei ole olemassa markkinoita, jos ei ole tiettyjä instituutioita, jotka yhdistävät nämä tekijät. Eli tämä on niin kutsuttu välikäsitaso. Ja me annamme kulmakivirahoitusta uusille sosiaalis sosiaalisen investoinnin rahastolle. Me tuemme tällaisia uusia innovatiivisia kumppanuusrakenteita ja me annamme pääomaa sellaisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja sosiaalisille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa omia taseitaan. Ja haluaisin painottaa vielä kerran, että me uskomme, että nämä, tämän tyyppiset markkinat ovat hyvin varhaisessa vaiheessa. Ne vastaavat tiettyisiin sosiaalisiin haasteisiin ja tulevaisuudessa se voi tuoda monia miljardeja euroja tälle alalle ja tämä raha sitä se lisää epäitsekyyttä ja se lisää hallituksen rahoitusta sosiaalisiin ohjelmiin ja teidän tukemme voi varmasti tehdä suuren vaikutuksen auttaa ihmisiä näillä aloilla. Kiitos. Thank you very much. Um, I've still got the sort of... Suurkiitokset. Täällä on tällainen nopeuskamera, mitä puheisiin tulee. Sitten Mirjam. Okay. Um, so before... Ennen kuin äh, puutun tähän äh, sääntelyehdotukseen. Voisin ehkä kertoa Schwab-säätiön taustoista lyhyesti. Schwab-säätiö oli ensimmäinen tukiorganisaatio yhteiskunnallista yrittäjyyttä varten Euroopassa. Se perustettiin vuonna 2000 Klaus Schwabin ja Hilde Schwabin taholta hänen vaimonsa. Schwabhan on maailmantalousfoorumin perustaja. Säätiö vuosittain tarkastaa noin tuhat yhteiskunnallista yritystä maailmanlaajuisesti, valitsee johtavat 25-30 verkostoonsa. Tällä hetkellä yhteisöömme kuuluu noin 200 yhteiskunnallista yritystä. Me emme anna niille suoraa rahoitustukea, mutta pyrimme helpottamaan niiden yhteyksiä sijoittajiin, yrityksiin, julkiseen sektoriin ja niin edelleen muun muassa vuosittaisessa Davosin tapaamisessa alkuvuodesta. Ja näin saamme myös erittäin suorapuheista ja avointa palautetta yhteiskunnallisilta yrittäjiltä ja tältä pohjalta sitten parannamme kentän tilannetta. Tämän lisäksi meillä on asiantuntijaryhmä, joka käsittelee yhteiskunnallisia innovaatioita. Meillä on 20 asiantuntijaa, joissa on mukana yrittäjiä, akateemikkoja, pankkiireita ja luonnollisesti näitä yrityksiä, kuten esimerkiksi Nick O'Donohue, eh, joka kuuluu tähän sosiaalisen innovaation neuvostoon. Ja nyt kerron eh, siitä, mitä tietoa eh, näiltä eri sidosryhmiltä on nyt saatu kerättyä liittyen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen – voisin puhua asiasta huomattavasti pidempään kuin viisi minuuttia, eli keskityn tässä nyt yhteen asiaan, joka on hyvin tärkeä yhteiskunnallisille yrityksille tällä hetkellä. Noin puolet niiden ajasta menee tällä hetkellä pääoman rahan keräämiseen, ja tämä on erittäin tehotonta. Ja näin äh, voisimme tehostaa pääomamarkkinoita yhteiskunnallisille yrityksille ja tämä olisi äärimmäisen merkittävä. Hyvin vaikeaa on varojen kerääminen, mitä tulee noin 200 000-2 miljoonan euron kokoiseen rahoitukseen ja tämä on oikeastaan se väli, jolla suurin osa yhteiskunnallisista yrityksistä tällä hetkellä toimii. Ja mitä tulee sitten yli kahden miljoonan euron pääomaa pyrkimyksiin, niin asianmukaisen huolellisuuden kustannukset ovat tietenkin samat, onpa kyse suuresta tai pienemmästä rahoitustarpeesta. Monet yhteiskunnalliset yritykset ovat kokeneita pääoman keräjiä, tähän Nico Donahonkin viittasi, ja nyt joko meidän on tehtävä mahdolliseksi se, että säätiöt antavat taloudellista tukea ja muuta tukea tai eh, meidän on annettava julkista tukea tai muuta yksityistä tukea. Mitä tulee sitten eh, valvontaan ja raportointiin? Intiassa esimerkiksi ollaan nähty, että voittoa tavoittelevat eh, sijoittajat ovat nyt johtaneet, tai niiden toiminta on johtanut siihen, että nämä tämä yhteiskunnan yrittäjyys ja mikroyritykset itse asiassa ovat kärsineet alkuperäisestä pyrkimyksestä ja tavoitteista on siirretty voiton tavoitteluun. Ja mitä tulee pieniin ähm, rahastoihin, niin tällaiset äh, liialliset raportointivaatimukset ja liiallinen ylimääräinen sääntely tietenkin ovat niille aivan turha taakka ja estävät niiden toimintaa. Se, mikä on hyvää, on, että meillä on jo tällaisia yhteisiä standardeja tulossa, ähm, kuten esimerkiksi European Social Reporting Standard, amerikkalainen B Corp ja Global Impact Investing Reporting Standard. Joka tapauksessa eh, tällaisten standardien luominen kestää aina useita vuosia. Eh, se, mikä on erittäin hyvä, on se, että eh, tieto, esimerkiksi ESMAn tietopankki olisi julkisesti avoin. Se helpottaisi toimintaa huomattavasti. Kaikki asiantuntijat ja rahastojohtajat, joiden kanssa keskustelin, pitivät erittäin hyvänä tällaisen eurooppalaisen passin tai merkinnän luomista. Kaikki olivat sitä mieltä, että EUSEF-rahastojen tulisi olla avoimia myös Euroopan unionin ulkopuolisille rahoitukselle. Tästähän ei ollut alun perin ihan selvyyttä. Mitä tulee pää omaa määrään. Jotkut olivat sitä mieltä, että tässä pitäisi olla jopa 80-90 prosentin taso, mutta tätä pidettiin, ja näin näillä rahastoilla olisi tarpeeksi likviditeettiä käteisenä tai muuten. Toiset taas olivat sitä mieltä, että yhteiskunnallisia ja normaaleja investointeja pitäisi voida sekoittaa – koska näin nämä riskiä saataisiin alemmas. Ja tällöin pidettiin noin 50 prosentin tasoa hyvänä lähtökohtana. Mitä tulee tulevaisuuteen, EUn tuleviin mahdollisuuksiin lisätä tällaista sosiaalista yhteiskunnallista yrittäjyyttä, niin tietenkin verokannustimet olisivat yksi tapa lisätä yhteiskunnallista yrittäjyyttä, erityisesti jos nähdään, että rahastot eivät pyri voiton tavoitteluun. Ja näin näitä investointeja voitaisiin rinnastaa, kuten esimerkiksi lahjoituksiin tai muihin vastaaviin verohelpotuksia antaviin toimiin. Toinen asia olisi sitten mm, se, että yksityisetkin sijoittajat saataisiin paremmin mukaan näihin investointeihin. Näiden toimien kautta Euroopan unionin hallitukset voisivat todella simuloida, stimuloida investointeja yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalle ja pidän siksi hyvin tervetulleena tätä ehdotusta ja kiitän teitä siitä, että minut on kutsuttu tänään paikalle ja odotan kovasti keskustelua kanssanne. Kiitos. Thank you very much. Um, I... Suurkiitokset. Nyt menettelytapa on se, että käännyn edustajien puoleen ensin varjoesittelijät. Koska aikataulu on tiukka, niin meidän täytyy kerätä kaikki kysymykset yhteen ja sitten annamme puheenvuoron puhujille ja sen jälkeen esittelijälle. Uh, ask ja jäsenet eh, voitte esittää kysymyksiä puhujille ja voitte myöskin kommentoida mietintöluonnosta, koska tämä todellakin on tällainen all-in-one-menettelytapa. Eli ensin Said. Uh, thank you very much and I'd like to thank... Kiitos. No, we oh, got, we got... Niin, meillähän on täällä kaksi Saidia. Sorry. <laughs> sorry, Said. Pyydän anteeksi, Said. Kyllä se oli sinun vuorosi. With the coffee. No nyt tässä sitten jaetaan kahviakin, eli sinä sait siellä. Kiitos äh, rouva puheenjohtaja, minä aion puhua hollantia. Aivan ensiksi haluan äh, kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja tietenkin haluan kiittää myös molempia vieraita hyvin äh, kiinnostavista alustuksista. Sanoisin tästä asiasta seuraavaa. Useimmissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa yhteiskunnallinen talous on konseptina suhteellisen uusi. Useimmissa jäsenvaltioissa sitä eri tasoilla, paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ohjaavat, äh, ohjataan kuitenkin julkisen sektorin alalta. Kuitenkin äh, yksityisen sektorin äh, tulisi voida päästä mukaan esimerkiksi investoimalla yhteiskunnalliseen talouteen huomattavasti entistä enemmän. Siksi tuen ja minun poliittinen ryhmäni tukee tätä komission aloitetta juuri tällaista eurooppalaista passista, eurooppalaisesta merkistä. Enemmän kuin koskaan nyt tarvittaisiin myös yksityistä sektoria ja se on valmis investoimaan sosiaalisesti vastuullisella, yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Ja tällainen merkki, passi, voisi todella antaa myös panoksen niin, että ne rahastot tai ne pelaajat, jotka haluavat diversifioida, monipuolistaa mm, toimintaansa voisivat näin sijoittaa myös näihin yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Tässä on koko joukko mahdollisuuksia ja esittelijämme on täysin oikeassa, kun hän toteaa, että meidän täytyy saada varsin joustava järjestelmä, muuten siitä tulee tyhjää, kaikuva ehdotus. Ja tässä täytyisi nyt houkutella erilaisia sijoittajia, jotka voivat olla kiinnostuneita mm, suuret pelaajat toki, mutta myös ehkä jotkut yksityishenkilöt tai yksityishenkilöt, jotka haluavat yhdistää voimansa, joukkonsa ja investoida juuri tämän tyyppisiin rahastoihin. Ja siksi täytyisikin katsoa, että pitäisikö tätä 100 000 euron ehdotettua kynnystä ehkä alentaa? Eikö se ole vähän liian korkealla mahdollisesti? Tämän kysymyksen esittäisin esittelijälle, mutta myös asiantuntijoillemme. Toinen asia on sitten määrittely. Mikä on yhteiskunnallista? Oletan, että kaikissa jäsenvaltioissa nämä määritelmät voivat olla hyvinkin kirjavia Ennen kaikkea voidaan ehkä puhua siitä, minkälaisia ihmisiä, miltä taustalta tulevia ihmisiä palkataan näihin hankkeisiin. Tämä voi olla yksi lähestymistapa, toinen lähestymistapa voi olla näiden hankkeiden valinta, mikä, mitä on tämä yhteiskunnallinen talous, sosiaalinen talous. Tämä on, tässä on aika paljon varmasti harmaita alueita myös. Ja tämä on tietenkin myös kysymys, eh, johon ehkä asiantuntijat eivät edes pysty vastaamaan. Ja viimeinen kysymys, jonka halusin nostaa esiin, on tämä. Tämän passin eh, lisäksi on tietenkin koko joukko muita kynnyksiä eh, sijoittaa yhteiskunnallisiin hankkeisiin rajat ylittävästi. Esimerkiksi verotusjärjestelmät ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa ja sitten julkisen ja yksityisen yhteisrahoitusosuudet vaihtelevat, joten äh, voitaisiinko tässä ehkä saada jonkinnäköistä yhteistä linjaa? Tässä näitä minun pohdintojani ja kysymykseni. Kiitos. Thank you, uh, Ole. Kiitos sitten Ole. Thank you, Madam Chair. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos erittäin paljon esittelijälle näistä alustavista kommenteista. Itse asiassa haluaisin esittää saman kysymyksen liittyen tähän määritelmään ja myöskin tähän 100 tuhanteen, kun puhutaan näistä ammattimaisista investoijista tai vähittäisinvestoijista. Ja haluaisin myöskin antaa teille mahdollisuuden kertoa hieman lisää tästä 70 prosentin rajasta. Te mainitsitte sen, se on raja, joka on olemassa, mutta ehkä sen pitäisi olla hieman korkeampi jotta, olisi, jotta se olisi tehokkaampi eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Haluaisin kuulla jotakin hyviä esimerkkejä. Olen lukenut jotakin niistä täältä, mutta voisin sanoa, että ne eivät ole niin vai vakuuttavia oikeastaan. Ja tämä sama pätee määritelmäkysymykseen. Ehkä voisit antaa minulle jotakin lisää Ensinnäkin me tarvitsemme eurooppalaista lisäarvoa tähän ja sitten me tarvitsemme myöskin yhteiskunnallista lisäarvoa. Itse en ole ammattimainen sijoittaja ja minä investoin moniin tämän tyyppisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin ja tapahtumiin ja ehkä en tarvitse ikään kuin tuottoa, mutta tarvitsen jotakin enemmän. Minä tarvitsen hyviä esimerkkejä, joita tiedän, että nämä yritykset tai järjestöt toteuttavat sen, mitä ne lupaavat. Ja viimeinen kysymys on se, että voidaanko tätä merkkiä käyttää väärin ja oletteko te nähneet näissä maissa, jossa on tällainen järjestelmä, että näitä on väärin käytetty? Kiitos. Uh, thank you. Philippe. So today I'm, uh... Tänään olen Sven tässä kokouksen ensimmäisessä osassa ja puhun ranskaa, koska se on Sofin äidinkieli. No, minäkin äh, kiitän sinua tästä erinomaisesta pohjasta. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että yhteiskunnallinen sijoittaminen se on nouseva talouden ala Euroopassa, mutta se on myöskin täysin äh, tarpeellinen yhteiskunnallisesta näkökulmasta, jos asioita tarkastellaan. Ja tästä syystä olemme iloisia, että komissio on tarttunut tähän. Mitä Sofin mietintöön tulee, niin muutama huomio. Artikla 3 me esitimme kysymyksen siitä, onko hyvä lisätä tällaisia velkavälineitä näihin asioihin, joita säännellään asetuksella yhteiskunnallisten yritysten kohdalla, koska me epäilemme, että tämä saattaa asettaa nämä haavoittuvampaan asemaan, jos he lähtevät tälle tielle. No me emme ole vielä lopullisesti lyöneet kantojamme tässä yhteen. Sitten tarkistus 32, hieman saman suuntaan, mistä Said puhui, se, että voitaisiin markkinoida näitä yksityissijoittajille, no tätä täytyy varmaankin tarkastella. Tulisiko tätä lykätä vai olisiko hyvä, että jo tässä vaiheessa tekstiä tästä puhuttaisiin? Myöskin täytyy kuluttajia suojella. Meidän mielestämme, no säästöähän Euroopassa jo harjoitetaan ja viittaan tässä siihen, kun Belgiassa viime vuoden lopussa vedottiin yksityisiin kotitalouksiin ja niiden säästöihin, eli on yksityisiä säästöjä, joita myöskin voitaisiin sijoittaa, jotka etsivät sijoituskohteita ja tällaiset yhteiskunnalliset yritykset voisivat tulla kyseeseen no niistä ei nyt välttämättä tuotto ole kaikista korkeimmalla tasolla, mutta nämäkin varat täytyy saada liikkeelle ja tällä, tässä mielessä se, että lykkäisimme nämä piensijoittajien käsittely myöhemmäksi, niin silloin me olisimme menettäneet mahdollisuuden. Sitten tarkistus 21. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että täytyy kehittää suorituskykyindikaattoreita, jotka ovat mitattavia – ja tarkistettavia ja ehkä artiklassa kolme voitaisiin ehkä hieman tarkemmin puhua siitä, mikä, mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisesti myönteisellä tuloksella. Eli jos esimerkiksi halutaan ottaa huomioon rahasto, joka siis yritys, joka haluaisi restauroida, palauttaa ennalleen vahingoittuneen luonnonvaran, niin silloin vaikutus olisi myönteinen ja olisi hyvä, jos tämä löytyisi näistä mittausindikaattoreista. Ja sitten vielä onnittelut siitä, että tätä uudelleen tarkastelulauseketta on laajennettu tässä tarkistuksessa 33. Meillä ehkä olisi ajatuksia esimerkiksi ESMAn roolin vahvistamisesta tässä asiassa. Eli kyseessä on tarkistuksia, jotka eivät muuta mitään tässä Sofin tekstin hengessä. Niiden tarkoituksena on hieman vain rikastaa tätä keskustelua Minulla ei ole kysymyksiä puhujille. Minun mielestäni he puhuivat erittäin selkeästi, eli minulla ei ole mitään suoranaista kysyttävää. Kiitos. Thank you very much. Syed. Now. Kiitos ja nyt sitten Saed. Thank you very much and I apologize for jumping in earlier. Uh, kiitos pahoillani, että tässä sekoiltiin aikaisemmin Said ja Saed. Teidän pitää äh, kertoa, mikä ero näissä oikeastaan on. Niin ensinnäkin haluaisin kiittää vieraita. Olette täällä. On tärkeää, että me kuulemme näistä lainsäädännön vaikutuksista. Ja kiitos myös Sofille esittelijälle tästä keskustelusta. Tämä on erittäin hyvä ja rakentava ilmapiiri. Täällä on erittäin hyvä työskennellä tällaisen paperin parissa, jossa meillä on yhteisiä tavoitteita, emmekä ole jakautuneita, kun ajatellemme sitä, että mitä tässä pyrimme tavoittamaan tällä paperilla. Sitten pari kysymystä ja pari kommenttia. Ensinnäkin ymmärrän komission kanssa käydyt keskustelut ja se, että miksi halutaan tässä puhua ainoastaan ammattimaisista investoijista, jotta voidaan rakentaa tätä merkkiä ja mainetta, mutta on harmi, että me löydä keinoa sitä, että kuinka voisimme sitten edistää piensijoittajia mukaan. He ovat hyvin tietoisia riskeistä, aivan kuten Olle sanoi, ehkä he eivät halua tuottoa, haluavat enemmänkin yhteiskunnallista tulosta. Ja he pystyvät sijoittamaan tällaisiin eh, sosiaalisen yrittäjyyden rahastoihin. Ja minä pohdin sitä, että onko teillä jotakin ajatuksia siitä, että kuinka voisimme auttaa tätä tilannetta. Sitten toisekseen pohdin sitä, että mitä te ajattelette tästä raja-arvosta, nämä 500 miljoonaa euroa ja se raja-arvo, kun ajatellaan tätä merkkiä, niin jos tämä sitten ylitetään, niin menetetäänkö tämä merkki, ja jos ajatellaan, että nämä arvot voivat todellakin päivittäinkin vaihdella, kuinka meidän pitäisi käytännönläheisesti puuttua tähän asiaan. Eli onko teidän mielestänne syytä menettää tämä merkki? Haluaisin kuulla mielipiteenne tähän. Ja sitten liittyen pikemminkin tähän riskipääomaan, mitä ajattelette, että ovat äh, tämä säilytysyhteisön vaatimuksen edut tai haitat, onko se hyvä, lisääkö se kustannuksia. En halua, en tiedä, että mitä mieltä olet. Haluaisin tietää, mitä mieltä olisitte tästä, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia tällä voisi olla. Kiitos. Viimeinen puhuja listalla on Jürgen Klute ja jos joku muu jäsen vielä haluaa puheaikaa, niin antakaa pieni merkki. Jürgen. Ja, dankeschön Sharon. Kiitos Sharon. Niin. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tekemästänne työstä. Mielestäni tämä esittelijän tekemä työ on oikein hyvä pohja keskustelullemme. Kuitenkin haluaisin käyttää tätä kuulemistilaisuutta esittääkseni pari ihan perustavanlaatuista periaatteellista kysymystä, ainakin nostaakseni ne nyt esiin tässä keskustelussa. En tässä mitenkään kohdista tätä esittelijää kohtaan. Itse tällä alalla työskentelin Saksan liittotasavallassa parikymmentä vuotta ja ammatillisesti tunnen yhteiskunnallisen ä, äh, talouden erittäin hyvin näin ollen. Ja tämä ala on äh, omassa kotimaassani ollut leimallisesti sellainen, että se on suuntautunut niiden ihmisten tarpeiden tunnistamiseen ihmisten, joiden kanssa on työskennelty. Ja siksi tämä on ihan tietoisesti rahoitettu verovaroin, tämä toiminta. Ja tämä on hyvin periaatteellinen kysymys nyt tässä on tietenkin nyt aivan eri näkymät. Ei tässä toki kohderyhmää täysin unohdeta, mutta tietyllä tavalla nämä tulevaisuuden näkymät siirretään sijoittajan vastuulle sijoittajan, joka odottaa jonkinnäköistä voittoa, ei nyt ehkä niin suurta voittoa kuin muille sijoitukselle, niin kuitenkin jonkinnäköistä voittoa. Ja näin ollen ne henkilöt, jotka työskentelevät tällä alalla, joutuvat muuttamaan oman käsityksensä koko toiminnastaan, koska sitten tämä voiton tavoittelukin täytyy ottaa huomioon tähän asti sitä ei ole tarvinnut ottaa huomioon millään tavalla. Eli tässä nyt koko alan painopiste on jonkin verran muuttumassa. Itse tulen Ruurin alueelta, ää, äh, alueelta jonka ehkä monet tietävät, äh, joka on leimallisesti hyvin, hyvin köyhä alue nykyään Saksassa. Ja se, että täytyy tällaisella alueella – kun niin yksityinen sektori kuin julkinenkin sektori ovat hyvin köyhiä, niin yksityisen rahan kerääminen, yksityisen pääoman kerääminen on käytännössä mahdotonta. Ei tällaisia rahoja ole olemassakaan, ei ole ihmisiä tai tahoja, joilla rahaa olisi ja jotka näin tätä rahaa voisivat sitten antaa tämän sektorin käyttöön. En minä tätä siis periaatteessa vastusta, mutta onko tämä oikeastaan hyvä ja tehokas väline? eteläisessä Saksassa tämä ei olisi minkään näköinen ongelma. Rahastoja ja säätiöitä on vaikka kuinka ja rahaa on, mutta henkilökohtaisesti olen havainnut, että tätä rahaa on erittäin vaikea kaapia kokoon köyhillä alueilla. Eli tämä on ihan tällainen periaatteellinen suuri kysymysmerkki. Ja tässä luonnollisesti esitettiin kysymys myös siitä, että voitaisiinko näitä investointeja hankkia myös EUn ulkopuolelta. <laughs> Siis jos tätä rahaa kerätään ihmisiltä, jotka tätä rahaa tarvitsevat, niin, eh, jotka tätä työtä tarvitsevat, niin ei tässä mielestäni Euroopan unionin ulkopuolelle voida lähteä. Totta kai sijoittajaa kiinnostaa se, että hän saa vaikkapa positiivista myönteistä julkisuutta, eli koko tällä julkisuustyöllä on paljonkin merkitystä. Ja jos nyt katsotaan vaikkapa jotain työttömiin liittyvää aloitetta, niin ei se ei sijoittajia kiinnosta. Olen tätä itse yrittänyt, olen yrittänyt saada rahaa tällaisille aloitteille, mutta sijoittajat ovat todenneet, että jotain työttömien tukikeskusta varten tai tällaista työllistämisaloitetta varten. Ei heidän imakonsa tästä parane. Eli ei tipu myöskään rahasijoittajilta. Ja jos te nyt laajentaisitte tätä vielä Euroopan unionin ulkopuolellekin, niin äh, enpä kyllä tiedä, miten se onnistuisi. Tässä nyt näitä minun ihan periaatteellisia kysymyksiä, jotka halusin nostaa esiin. Kiitos. Okay, thank you very much. No niin, kiitos. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, eli ehdotan, että annan puheenvuorot Nikille ja Mirjamille ja sen jälkeen lopuksi Sophie. Meillä on noin vartti aikaa Nick ensin. Um, thank you. So let me just... Kiitos. Otan esille muutaman, muutaman näistä kommenteista, kysymyksistä. Jotkut tulivat esille enemmänkin kuin kerran. Eli tämä 100 000 euron raja-arvo, onko se liian korkea ja menetämmekö jotakin, jos me rajoitamme tämän vain ammattimaisiin sijoittajiin? Minun mielestä me emme kyllä. Tämä on erittäin tärkeää kaikilla tasoilla ja erityisesti piensijoittajille tämä olisi hyvä ja riski tämän tyyppisessä investoinnissa on tietysti selvä, sitä on, riskejä on kaikissa investoinneissa, mutta kun puhutaan tällaisesta velkarahoituksesta tai ennemminkin kuin pääomarahoituksesta, niin onko suurempia riskejä? En tiedä, varmasti tässä on tähän, tästä on joitakin tutkimuksia, jotka sanovat, että ei, mutta minun tuntumani oli se, että olisi hyvä, että voitaisiin alentaa tätä raja-arvoa. Sitten tämä määrityskysymys, tämä on hyvin ongelmallinen alue tällä koko alalla. Me ajattelemme, että kun puhutaan sosiaalisesta yrittäjyydestä, niin sillä on parin, tyyppistä, parin tyyppisiä luonteita. Eli kun ajatellaan sen yhteiskunnallista tehtävää, mikä se on, Eli voidaan ajatella sellaisia ihmisiä, joita työllistetään tai sellaisia palveluita, joita tuotetaan, mutta sillä pitää olla todellakin selkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja se pitää olla julki sanottu. Ja sitten pitää myöskin olla jonkinlaista sääntelyvalvontaa, erityisesti kun ajatellaan yrityksiä UKssa. Sitten kun ajatellaan tuottoa, jota yritykset tekevät, niin mitä ne tekevät tällä tuotolla? Pitää olla erittäin selkeä tällä alalla on olemassa tiettyjä yrityksiä, joiden osalta tämä on selvä, mutta sitten kun ajatellaan tuottoa tekeviä tai tuottavia yrityksiä, niin näiden osalta tilanne on hieman hankalampi. Eli ajatellaan, mikä on asenne tuottoon ja voittoon yrityksillä, ja tämä on se ratkaiseva kysymys. Eli nämä ovat nämä kaksi kysymystä, joihin halusin palata ja joku otti myös esille sen, että voidaanko tämä merkkiä käyttää väärin. Tämä on tietysti mahdollista ja siksi pitäisi valvoa ja katsoa, että kuka voi saada tällaisen merkin ja tietysti jonkunlaista valvontaa ihanteellisesti tarvittaisiin. Ja pitää olla tietysti selkeä yhteiskunnallinen vaikutus. Tämä pitää määritellä tarkasti. Sitten tämä 500 miljoonaa euroa ja raja. En tiedä, miksi tällaista tarvittaisiin, miksi me haluaisimme jotenkin rajoittaa näitä sosiaalisen yrittäjyyden, sosiaalisia yrittäjiä. Um. Okay. Yeah. Uh, maybe just add Voisin ehkä lisätä vielä joku sen seikan jo kuultuun. 100 000 rajana sijoittajille mikrorahoitusalalla, jota pidetään ehkä, että se on ähm, kymmenen vuotta edellä yhteiskunnallista yrittäjyyttä, niin esimerkiksi Credit Suisse on perustanut äh, tällaisen rahaston, jota kautta mikro yrityksiin on voitu rahoittaa samoin yhdistyneessä kuningaskunnassa internetin kautta on olemassa mahdollisuus investoida niinkin vähän kuin yksi euro. Eli kyllä meillä välineitä on jo olemassa, jotka näyttävät tietä jatkollekin ja useimmat pienet rahastot, jotka ovat olemassa todennäköisesti pyrkivät noin 100 000 ja yli koska on aika tehotonta kerätä tätä pienempiä summia. Ja tietenkin niinkin se, että tämä laskettaisiin vaikkapa 50 000, niin jopa maailman varakkaimmat ihmiset pitävät tätä hyvin riskaabelina ja siksi 100 000, jos se olisi vaikkapa yksi prosentti likvidistä, niin kyllä 100 000 on aika korkea kynnys osuutena. Se, mitä puhuttiin määritelmistä, nyt näemme, että tällainen harmaa alue, joka mainittiin, on kasvamassa ja se saattaisi johtaa eri tulkintojen väärinkäytöksiin. Tällä hetkellä meidän yhteiskunnallisten yrittäjien yhteisömme pyrkii tarkastelemaan rajanvetoa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja tavallisen yrityksen välillä, yrityksen, joka saattaa olla yhteiskunnallisesti hyvin valveutunut. Eli juuri tämä omistajarakenne, voiton jako voivat sitten olla näitä markkereita, erot korkeimman ja alhaisimman palkan, maksetun palkan välillä ja niin edelleen. Tässä on aika mielenkiintoisia tietoja, mitä on alalta saatu kerättyä kyllä. Niin, minä olen saksalainen ja tulen oikein hyvin tämän Saksassa käydyn äh, keskustelun äh, hyvinvointiyhteiskuntamallista. Mutta se, mitä voidaan nähdä, on se, että yhteiskunnalliset yritykset ovat hyvin arvokas lisä hyvinvointiyhteiskuntamallille. Usein ne perustavat erittäin tehokkaita malleja, jotka tukevat hyvinvointiyhteiskuntaa. Useimmiten nämä tahot tietävät erittäin hyvin, mitkä ovat autettavien ihmisten tarpeet, ja niillä on myös hyvät välineet näiden tarpeiden täyttämiseksi. Kyllä tämä haasteellista voi olla juuri köyhillä alueilla ja siksi investointirahastot käynnistävätkin toimintansa usein ehkä Lontossa, Münchenissä, Genevessä, Zyrhissä eli varakkaissa kaupungeissa eivätkä niinkään ruurin alueella, mutta luonnollisesti ne etsivät investointimahdollisuuksia myös heikommin kehittyneillä alueilla on no, oikeastaan kahden tyyppisiä rahastoja. Niitä, jotka korostavat kovasti paikallisen tason sijoittamista. Esimerkiksi Saksassa on koko joukko rahastoja, jotka toteavat, että haluavat investoida ainoastaan saksankieliselle alueelle, koska haluavat lisäarvoa luoda. Joten en oikeastaan näe tätä kovin suurena ongelmana, että tämä täytyisi nyt rajoittaa yksinomaan Euroopan unionista tulevia investointeja koskemaan, koska olemme nähneet, että erityyppiset rahastot ovat todella kasvamassa kokonaiseksi teollisuuden alaksi, ja olisi ikävää, jos Euroopan unioni lähtisi tässä nyt rajoittamaan liikaa. Nyt meillä on rahastoja, jotka yleensä toimivat Luxemburgista tai Sveitsistä käsin, ja jotka ovat ehkä kiinnostavia äh, ajatellen äh, kokonaisen globaalin teollisuuden haaran perustamiseen. Uh, Kiitos. Niin, nyt, nyt olemme saaneet kurottua aikaa kiinni, eli seuraavaksi puheenvuoro on Sofila. <coughs> Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää tästä erittäin hyvästä ilmapiiristä, jossa mietintöä käsitellään tämä valiokunnan tekemä työ on hyvin laadukasta ja seurauksena tästä on se, että komission ehdotus on myöskin hyvin laadukas, eli haluaisin kiittää myöskin jokaista varjoesittelijää heidän ajatuksistaan ja analyyseistä, joita he mietinnöstäni ovat tehneet. En nyt aio yksityiskohtiin puuttua, tässä vaiheessa tulemme tekemään tässäkin yhteistyötä. Ajatus siitä, että nämä rahastot avataan yksityisille sijoittajille. Itsekin esitin tästä itselleni paljon kysymyksiä. Minun mielestäni tästä kannattaa varmaan keskustella keskuudessamme. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on uusi ilmiö. Sijoittaminen tällaiseen saattaa vaikuttaa aika riskialttiilta ja aika usein sitten mieluummin sijoittajat odottavat hetken aikaa ja nähdäkseen kuinka nämä toimivat. Ja jos olemme varmiita siitä, että voimme suojella yksityisiä sijoittajia, niin sitten voimme avata tämän myöskin yksityisille sijoittajille. Mutta olen valmis tästä keskustelemaan. Sitten mitä tulee suuriin yrityksiin, No, tämä on minun mielestäni sellainen asia, josta kannattaa keskustella. On mielenkiintoista rajoittua tässä ensivaiheessa johonkin ja sitten uudelleen tarkastelun vaiheessa voidaan keskustella näiden suurten yritysten toiminnan avaamisesta myöskin yksityiselle puolelle. Herra Kluten kommentti siitä, että rahoitusyritykset, rahastot puuttuisivat ainoastaan EU-yrityksiin. Minä olen vakuuttunut siitä, että investointi voi luoda uusia työpaikkoja, ne saavat aikaan spesifisillä sektoreilla kasvua ja toivon, että asetamme etusijalle eurooppalaiset yrityksemme ja sen jälkeen sitten voimme avata esimerkiksi kehitysyhteistyön puitteissa jollekin EUn ulkopuolisillekin maalle, mutta ensivaiheessa suhdannesyistäkin meidän tulisi keskittyä eurooppalaisiin talouksiin. Tämä oli minun ajatukseni, mutta tästäkin kannattaa keskustella. Sitten vielä yksi yksityiskohta. En aio nyt kaikkiin vastata, mutta mitä tulee säilytysyhteisöihin, minulla oli sellainen olo, että nämä säilytysyhteisöt oli tapa turvata sijoitus ja samaan aikaan pitää kiinni tietynlaisesta joustavuudesta kustannusten suhteen. Ja tästä syystä minä käännyin tämän säilytysyhteisön puoleen, mutta tietenkin tästäkin voimme kaikki yhdessä keskustella. kaikki ryhmät näyttäisivät olevan hyvin avoimia ja tämä on hyvä asia ja haluaisin vielä kiittää Euroopan unionin komissiota ja myöskin Tanskaa puheenjohtajamaana, joka on todellakin ollut tässä asian käsittelyssä hyvin avoimella tavalla mukana. Haluaisin vielä kerran kiittää puhujia. Minun mielestäni tämä asia on todella kiehtova ja kiitokset myöskin asiantuntijoille heidänkin ajatustavansa avoimuudesta. Kiitos. Thank you very much. Now I was... Kiitos toivoin, että olisimme saumattomasti pystyneet siirtymään seuraavan asiaan, mutta sen on määrä alkaa vasta varttia yli. Ja tiedän, että jotkut varjoesittelijöistä eivät ole paikalla. No sinä olet paikalla, sinä ja myös sinä. Danuta Hybner ei ole paikalla, mutta tiedän, että valiokuntien puheenjohtajien on vaikea irtautua. Äh, sopiiko teille, että aloitamme ilman Danutea? I think, well, I think it's useful to use the time. Ehkä olisi hyvä käyttää hyväksi tätä käytettävissä olevaa aikaa. Eli Philip, pyytäisin sinua aloittamaan. Thank you, Sharon. Kiitos, Sharon. Kiitokset kaikille niille, jotka ovat paikalla. Minun on tehnyt suuren vaikutuksen tämä koko tilanne, koska olen nyt ensimmäistä kertaa parlamentissa esittelijänä, eli kohtelkaa minua hellävaraisesti. No tietenkään tämä nyt ei ole kaikista vaikein mahdollinen aihe. Haluaisin aloittaa yksinkertaisesta lausumasta. Vuonna 2008 minulle näytettiin numerotietoja sijoituksista vihreään teknologiaan Euroopassa. Me olimme jäljessä noin nelinkertaisesti suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja nämä numerot häiritsivät minua suuresti ja tämä heijastelee sitä eroa, eurooppalaisen innovaatiomallin välillä, jota siis hahmottelee standardit, asetukset ja sitten jos sitä verrataan Yhdysvaltojen innovaatiomalliin, no se ei ole täysin alhaalta ylöspäin kulkeva, mutta se on kuitenkin paljon enemmän alhaalta ylöspäin kulkeva malli kuin meidän malli. Eli tässä meillä on paljon tehtävää, mutta en ole niin naivi, että sanoisin, että tämän tyyppinen sääntely olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Tähän liittyy monia eri tekijöitä ja niistä ehkä vähimmäisin ei ole eurooppalaisten asenne riskinottoon, virheiden tekoon, uusien asioiden yrittämiseen, yrittäjyyteen. Eli tästä meillä on Euroopassa puutetta, jos meitä verrataan Yhdysvaltoihin. Eli tämän tyyppinen lainsäädäntö on tervetullutta, seitä ei ole epäilystäkään. Se, että meillä olisi tasavertaiset toimintamahdollisuudet, no en pidä tässä termistä, mutta minun mielestäni riskipääomaa alalla tämä olisi hyvä asia. Muistan ensimmäisen keskustelun, jolle minulle sanottiin, että riskipääomasijoittajat ovat paikallisia tyyppejä, eli älä yritäkään saada mitään Euroopan laajuista lähestymistapaa, mutta jos me tämän lainsäädännön myötä voimme kannustaa riskipääomasijoittajia toimimaan laajemmin, niin meidän tulisi näin tehdä. Eli Sofi, en tehnyt kovinkaan paljon muutoksia lakiehdotukseen ja käytin samaa tietä kuin Sofikin tässä säilytysyhteisöasiassa, joko tästä olemme samaa mieltä tai emme, mutta olen Sofin kanssa tästä päässyt keskustelussa yhteisymmärrykseen. Sitten mitä tulee rahastojen määrittelemiseen, eli niiden tulisi sijaita Euroopan unionissa. Muutamassa kohdassa tekstiä sanomme, että me emme halua ottaa huomioon sellaisia riskipääomarahastoja, jotka toimivat veroparatiiseissa. Eli tällaiset jätettäisiin tämän passin ulkopuolelle. Yksi asia, jonka olemme myöskin muut ehdottaneet, liittyy siihen, että me mallit, sallimme pääomarahastojen sijoittavan toisiin riskipääomarahastoihin. Se olisi asetuksen myötä sallittua. Sitten mainitsin jo nämä säilytysyhteisöt ja sitten meidän täytyy varmistaa se, että myöskin työntekijöiden oikeuksista pidetään kiinni. Eli tässä vedetään yhteyttä yhteys muihin EU-lainsäädännön osiin. No tätä ei kuitenkaan olla tässä uudelleen kirjoittamassa, siitä teidän ei tule ole, olla huolissanne. Avoimuussäännöt, avoimuus, jota tulisi kunnioittaa riskipääoma rahastoissa. No tässä olennainen tästä ensimmäisestä mietinnöstä. Ehkä sanotte, että enpä paljon saanut aikaiseksi, mutta tämä komission alkuehdotus ei ollut niin monimutkaista lainsäädäntöä, että siihen olisi paljon tarvinnut puuttua. Eli tässä varmaan saamme riittävästi liikkumatilaa. Jos te tarkastelette tiimiä, tätä tiimiä, joka tulee käsittelemään lainsäädäntöä. Ehkä sanoisitte, että tässä on kysymys belgialaisesta asiasta, koska on kaksi belgialaista puhujaa ja on esittelijä ja varjoesittelijä, joka on belgialainen, mutta me kyllä mielellämme otamme vastaan mielipiteitä meren tuolta puolenkin. Me olemme täysin avoimia, me jaamme eri kieliä, jos on ruotsalaiset, saksalaiset tai britit, jos heillä on ajatuksia, niin oikein mielellämme otamme ne vastaan. No, rehellisesti sanottuna jos saisimme positiivista panosta Ison-Britannian edustajilta. Tämä olisi mielenkiintoista, koska minun mielestäni ajattelutavassa anglosaksisessa maailmassa anglosaksisen ja mannermaisen ajattelutavan välillä on tietty vissi ero. Eikä ole niin, että kaikki mikä anglosaksisesta maailmasta tulee, se tulisi heti tyrmätä ensi vaiheessa. Eli tulette tätä kyllä kuulemaan minun suustani enemmänkin. Ja on mukava sanoa, että nyt ensimmäistä kertaa että näen, että tässä on jonkinlainen rintama vihreiden ja brittien välillä. En tiedä, voidaanko tämä sitten toteuttaa myöskin vakavaraisuusdirektiivin kohdalla. Uh, thank you very much. Suurkiitokset. En nyt tähän uudelleenjakoon tule itse osallistumaan, nyt annamme puheenvuoron kahdelle puhujalle tästä aiheesta. Josh Peters, hän on kumppanina Capricorn Venture Partners-yrityksessä ja professori, tohtori, insinööri Sophie Manigard. Hän on yksityispääoma puheenjohtaja Löövenin Gentin johdon yliopistossa. No teillä nämä ansioluettelot on ja jos ette vastusta, niin äh, annan teille puheenvuoron tässä järjestyksessä. Eli Jos ensin. Äh, Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ja kiitoksia siitä, että olen saanut nyt tilaisuuden kertoa kannoistani ja tietenkin vastata kysymyksiin, joita teillä saattaa olla liittyen tähän komission ehdotukseen Euroopan riskipääoma rahastoista, että onko tämä sopiva ja riittävä ehdotus, että riski, pääoma, teollisuus äh, lähtisi rahoittamaan PK-yrityksiä, parantaisi niiden pääomarahoituksen saatavuutta ja että miten näitä sääntöjä saadaan sitten toteutettua. Minulla on yli 26 vuoden kokemus riskipääoma alalta Olin aikoinani 1990 EVCA, 90 eli Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja ja olin mukana kun EASDACia eli eurooppalaista kasvuyrityspörssiä oltiin perustamassa. Viimeisten viiden vuoden ajan Capricorn Venture Partners yhtiössä toimin täällä Lövenissä Belgiassa on saanut kasaan 150 miljoonaa euroa puhtaan teknologian ja terveysteknologian alan yrityksille. Kyseessä ovat sijoittajat Belgiasta, Alankomaista, Suomesta ja Luxemburgista. Luxemburgista Euroopan investointirahasto on mukana. Ja puolet keräämästämme rahasta on öö, sijoitettu 18 pk-yritykseen yhdeksässä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Kun riskipääoma on hyvin vahingoisella tavalla otettu mukaan ähm, AFIM D-direktiivin, niin ähm, arvostan kovasti sitä, että komissio on nyt havainnut, että riskipääoma tarvitsee oman äh, säännöstönsä, joka on enemmän linjassa – Ähm, sen suhteen ottaa huomioon sen, että järjestelmäriskiä ei itse asiassa ole ja että niillä on tärkeä taloudellinen merkitys PK-yritysten rahoitukseen ja kasvuun niin, että saadaan sitten kerättyä sitä satoa, mitä PK-yritykset voivat saada aikaan luomalla työpaikkoja ja kasvua tutkimuksen ja kehityksenkin alalla. Ja siksi pitäisi olla erittäin tyytyväinen kaikkiin aloitteisiin, jotka parantavat pk-yritysten riskipääoman saamista. Kuitenkin mielestäni Euroopan riskipääoma teollisuudella on aivan uusia haasteita nyt edessään ja ne liittyvät hyvin paljon liikasääntelyyn. Me olemme itse asiassa juuri nyt eksistentiaalisessa kriisissä, hyvät naiset ja herrat. Viimeisimmät viime viikkoiset numerot EFKalta Genevestä osoittavat, että vuonna 2011 Euroopassa riskipääomaa saatiin kerättyä 4,1 miljardia euroa. Ja tämä summa on noin kaksi kolmasosaa siitä, mikä saatiin kerättyä 20 vuotta sitten silloin, kun itse olin pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja. Ja Tämä on suunnilleen parikymmentä prosenttia siitä, mitä Yhdysvalloissa pelkästään viime vuonna saatiin kerättyä. Muutama vuosi sitten MITn ähm, äh, eräs opiskelija oli minulla kesätöissä ja hän äh, tutkimuksessaan havaitsi, että Eurooppa kyllä kuristaa äh, uusia yrityksiään. Nämä yritykset ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä kasvulle ja vauraudelle, mutta kun ne joutuvat kilpailemaan maailmanlaajuisilla markkinoilla, niin niiden resurssit eivät kerta kaikkiaan riitä. Tämän lisäksi yhtä huolestuttavaa on se, että että viime vuonna 30 9 prosenttia tästä rahoituksesta tuli hallituksilta ja esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja pankit ovat nyt olleet hyvin ongel- suurissa ongelmissa, koska pääomavaatimukset ovat hyvin korkeat. Lähes puolet pääomasta täytyy käyttää säädettynä vähimmäispääomana laittaa syrjään. Kun taas silloin, kun nämä, nämä tahot investoivat valtioiden joukkovelkakirjoihin, niin säädetty vähimmäispääomavaatimus on melkein niin kuin nolla. Ja nyt olemme nähneet, että, ja BIS eli kansainvälinen järjestelypankki on todennut, että nämä Solvenssi kaksi säännöt itse asiassa ovat johtaneet siihen, että järjestelmäriski rahoitusmarkkinoilla pikemminkin lisääntyy kuin vähenee. Tällä hetkellä riskinä on se, että myös lisäeläkelaitosdirektiivi direktiivi, eli nämä eläkerahastot tulevat tähän mukaan. Ja tämä olisi erittäin suuri ongelma, koska näin nämäkin sijoittajat jäisivät usein pois. Ja minä olen sitä mieltä, että komission ehdotus ähm, ei välttämättä ole riittävä antaakseen uutta potkua riskipääoma teollisuudelle Euroopan unionissa on koko joukko sääntöjä, jotka on vastikään hyväksytty tai joista tällä hetkellä keskustellaan ja jotka vaikuttaisivat suoraan negatiivisesti, kielteisesti meidän alamme. Ja samalla teidän täytyisi muistaa, että halutaan, että PK-yritysten pääomarahoituksen saatavuus Euroopassa paranisi. Eli nämä asiat ovat ristiriidassa keskenään. Eh, vielä en tietenkään tiedä, miten nämä uudet eh, säännöt eh, sitten käytännössä toteutuvat, enkä uskalla tästä sanoa mitään, mutta toteaisin kuitenkin, että tämä Euroopan riskipääoma rahastosäännöstö tulisi pitää mahdollisimman kevyenä. Esimerkiksi se, että jos soveltamisala on liian tiukka, niin tätä ehdotettua passia eivät riskipääomarahastot voi ottaa käyttöön, eivätkä tätä kautta sitten PK-yritykset saa rahaa. Ja näin ollen tästä koko merkistä ja passista ei tulisi olemaan oikeastaan mitään hyötyä alalle. Tällä hetkellä esimerkiksi Solvenssi 2, Basel 3 ja nämä muut ehdotukset ja päätökset ovat johtaneet ongelmiin. Ja kyllä tämä voi johtaa siihen, että koko riskipääomarahastot tulevat uhanalaiseksi lajiksi, hyvät naiset ja herrat, jos tällä tiellä jatketaan. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I, I can... Kiitos paljon. Voin kertoa teille, että aika moni valiokunnan jäsen pitää huolta näistä PK-yritysten asemasta, sääntelystä ja muusta. No, joihinkin me voimme puuttua, mutta Solvenssi kakkoseen me emme paljonkaan voi puuttua. Ja sitten Sophie. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Kiitos myös minun puolestani, että kutsuitte minut tänne puhumaan minun näkemyksistäni tästä ehdotuksesta. Ihan ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että todella tukea tarvitaan innovatiivisille pk-yrityksille Euroopassa. Haluan sanoa, että minä valmistelin lausuntoni ennen kuin olin nähnyt näitä tarkistuksia. Minä näin ne vasta eilen, joten jotkut huolenaiheista, niin, joita olen tässä paperissa selittänyt, niin on, niihin on jo puututtu, joten en toista niitä enää uudellaan. Se, että edistääkö tämä ehdotus riskipääomaa käyttöä Euroopassa, olen samaa mieltä Josin kanssa siitä, että on varmasti vahvempia esteitä riskipääomaan kuin niitä myönteisiä puolia, joita tästä ehdotuksessa voisi olla, mutta on kuitenkin hyvä ajatus, että meillä on tällainen mukava markkinointimerkki, eurooppalaiset riskipääomarahastot, ja sen ei pitäisi tuottaa harmia, jos ajatellaan, että ehdotus todella oikealla tavalla täytäntöön pannaan, eikä todella tuota taakkaa riskipääomassa oma rahastoille kaikkea, mikä voisi edistää tätä alaa Euroopassa, sitä pitäisi vahvistaa. Jos jokainen on sitä mieltä, että Euroopasta todella puuttuu riskipääomarahastosta, ja kun ajatellaan, että jokainen on sitä mieltä, että riskipääomarahastot ovat keskimäärin pienempiä kuin yhdysvaltalaiset riskipääomarahastot, ja siksi PK-yritykset ovat rajoittuneita, kun ajatellaan PK-yritysten toimintaa muualla maailmassa ratkaiseeko tämä ehdotus kaikki ongelmat, jotka liittyvät pk-yritysten rahoituksen? Ei varmasti. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että pääoma, riskipääomarahasto koskee ainoastaan hyvin pientä osaa yrityksistä. Jos ajatellaan innovatiivisiakin yrityksiä ja kasvavia innovatiivisia yrityksiä, eli tämä pieni osa yrityksistä jopa Yhdysvalloissa – se, että ne pystyvät hyötymään riskipääomasta, se on hyvin pientä toimintaa. Se ei tarkoita, jos meillä on terve riskipääoma ympäristö, se ei tarkoita sitä, että kaikki ongelmat ratkaist, tulisi ratkaistua tällä. Me tiedämme, kun me ajattelemme esimerkiksi bisnesenkeleiden toimintaa tai yksittäisten ihmisten investointeja, kaikki tämä toiminta on tärkeämpää enempää kuin riskipääomasijoitukset, ei ainoastaan Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa. Eli jotta meillä olisi hyvä rahoitusympäristö tämän tyyppisille yrityksille, meidän pitää taata, että meillä on hyvä siirtymä tällaisten eri rahoitustyyppien välillä, mitä nämä yritykset tarvitsevat. Ja pitää myös myöntää, että on erityyppisiä yrityksiä ja ne tarvitsevat erityyppisiä rahoitusmuotoja. Eli se, että keskitytään ainoastaan riskipääomaan, se ei riitä. Ja olen samaa mieltä mitä, siitä, mitä Jos sanoi, että on varmasti muitakin asioita Euroopassa, jotka todella vaarantavat enemmän tätä riskipääomarahastoympäristöä Euroopassa. Kuinka tämä järjestelmä pitäisi sitten täytäntöön panna käytännössä? Tämä on tärkeä kysymys jos sitä ei täytäntöönpanna hyvin, niin todennäköisesti monet yritykset eivät varmastikaan hae tämän tyyppistä merkkiä. Sitten se on vain tyhjä kuori. Jos sitä ei hyvin täytäntöönpanna, tämä tarkoittaa kahta asiaa, eli minkä tyyppiset rahastot voivat hakea tätä, minkälaiset säännöt liittyvät investointiin ja varankeruuseen yhtäältä, ja toisaalta kuinka näiden pitäisi käyttäytyä sitten, kun ne ovat saaneet passin ja ovat toteuttaneet tämän hallinnollisen puolen. On hyvä ymmärtää, mitä ovat vaatimukset täyttäviä sijoituksia. Ne pitää määritellä hyvin. Ja tässä on pari ongelmaa minulla tarkistuksista luin, että vaatimukset täyttävät sijoitukset ovat vain sellaisia rahoituksia, jotka ovat korkeintaan viisi, viiden vuoden ikäisiä. Minun mielestäni tämä on kamalaa, jos voin tämän asian näin ilmaista. En aivan ymmärrä, että miksi tämä viiden vuoden raja-arvo on annettu, kun ajatellaan, että monet yritykset todellakin ainoastaan viiden vuoden jälkeen pystyvät toimimaan täydellisesti. Tämä tekee tästä toiminnasta riskialttiimpaa. Eli tällaiset, kun ajatellaan yrityksiä, jotka ovat varhaisessa vaiheessa tai myöhäisemmässä vaiheessa, niin pitäisi olla tasapainossa. Sitten puhutaan ainoastaan oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Minä olen sitä mieltä, että tämä oma pääoma pitäisi olla tässä mukana ja sen pitäisi olla hallitsevassa asemassa, mutta meidän ei pidä unohtaa, että monet riskipääomasijoittajat sijoittavat osan äh, ikään kuin velkoina. Miksi? koska on kaikenlaisia oikeudellisia, verotuksellisia sääntöjä, jotka liittyvät eri maiden toimintaan. Eli jos tällainen velka todella otetaan pois käytöstä, niin tämä tuo paljon ongelmia riskipääomarahastoille. Sitten puhutaan eh, salkkuyritysten tuottamista palveluista. Olen, minun mielestäni tämä on ihan hyvä, mutta jos me haluamme edistää bisnesenkeleiden investointeja Euroopassa, joka on mielestäni erittäin tärkeää, niin meidän pitää pohtia sellaisia edellytyksiä, jossa business enkeleiden osuudet sitten korvataan riskipääomalla siinä vaiheessa, kun bisnesenkelit eivät ole enää niin tärkeitä yrityksen kehitykselle. Eli jos me estämme tällaisen käyttäytymisen, niin se olisi erittäin huono niille yrityksille, jotka hakevat riskipääomaa. Ja sitten myöskin tällaiset vaatimukset täyttävät sijoittajat, ja kun ajatellaan tätä 100 000 euron rajaa, niin voidaan pohtia sitä, että onko tämä liian korkea raja. Kun ajatellaan näitä taakkoja, joita ehdotetaan uusissa tarkistuksissa, niin olen erityisen huolissani tästä säilytysyhteisöstä. Puhutaan siitä, että säilytysyhteisö niin tämä kohta lisäisi hallinnollista taakkaa erittäin paljon, enkä aivan ymmärrä sitä, että miten nämä vihreät teknologiat on otettu mukaan tarkistuksiin. Tämä vaikuttaa minun mielestäni hieman irralliselta tästä toppuehdotuksesta. Toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että riskipääomarahastot, niiden pitäisi edistää vihreätä investointeja, koska sitten me ajattelemme liian kapea-alaisesti riskipääomarahastosta. Nämä ovat minun pääkommenttini liittyen tähän ehdotukseen. Philip, haluatko heti puheenvuoron lisäkysymyksiä varten? Kun sanoitte, että ehdotus on mukava, mutta että suuremmat ongelmat löytyvät muusta lainsäädännöstä. Puhuitte tämän omnibusin, josta äänestetään huomenna, no, eli sen suhteen on myöhäistä, mutta vakavaraisuus neljä, se on vasta tulossa. Jos teillä on mitään erityisiä kommentteja näihin lainsäädäntöihin liittyen, jotka todellakin huolestuttavat teitä, niin olisi mielenkiintoista kuulla ne. Jos, you want to take the... Jos, haluatko puheenvuoron nyt. Meillä on Otmar, esittelijä vakavaraisuus nelosesta, hän on paikalla, eli olisi hyvä, jos hänkin kuulisi kommentit. Otmar yhteenvedonomaisesti tässä kritisoitiin sitä, että riskipääomassa Basel kolmosessa saattaa, tai Solvensi kakkossa saattaa syntyä ongelmia. Eli ja EIOPSissakin saattaisi tulla ongelmia, mutta ehkä nyt sinun mietintösi yhteydessä voisimme tästäkin keskustella. Jos. The concern from the venture capital side. Huolenaihe pääoma, riskipääomasijoittajien taholta on se, että Solvenssi 2 siellä on vakavaraisuusvaatimuksia, jotka ovat rangaistuksen omaisia. Huomiotta on jäänyt se, että silloin kun tekee suoran sijoituksen, kun esimerkiksi vakuutusyhtiö sijoittaa suoraan muuhun kuin pörssiyhtiö, niin silloin riski on keskittynyt, kun taas sitten riski hajautetaan parinkymmenen firmaan, niin silloin vähennetään riskiä. Ja tätä ei ole otettu huomioon pääoman riittävyydessä tulos on se, että vakuutusyhtiöiden riskiosastot ovat kovin huolissaan, kun antavat neuvoja sijoittajille. He sanovat, että riskipääomaa rahastoihin ei kannata sijoittaa. Aikaisemmin vakuutusyhtiöt saivat aikaan paljonkin rahavirtoja riskipäärahastojen suuntaan. Pankit, kun ne tekevät sijoituksia yksityisen pääoman yrityksiin tai riskipääomaa yrityksiin, niin heidän täytyy osa pääomasta laittaa syrjään. Ja jos me tarkastelemme tilastotietoja Euroopassa, niin pankithan ovat olleet huomattavalla osuudella mukana yksityisten pääoman rahastojen rahoittamisessa. Eläkerahastodirektiivin kohdalla siinä tullaan harjoittamaan copy-pastausta Solvensi kakkosen tiettyjen osien suhteen. Ja tämä tulee olemaan haitallista, koska syntyy kolmas eh, sijoittajien eh, ryhmä, joita ei kehoteta sijoittamaan näihin. Eläkerahasto on aivan erityisen arkaluontoinen kysymys, koska vastuut eh, eläkerahastoissa ovat pitkän ajan vastuita. Ja nämä pääoma summat, ne ovat nimenomaan sopivia riskipääomana sijoittamiseen, koska maturiteetti näissä vastuussa sattuu yhteen näiden investointien realisointiin. Aikaisemmin eläkerahastot ovat olleet tärkeä osa rahoitusjärjestelmää. Eläkerahastoihin liittyy myös se, että jos sijoittaa rahastoihin, niin ei ole mitään takuita siitä, että voidaan eläkeläisille maksaa maksuja myöhemmin. Ja tämä tulee aivan erityisiä ongelmia luomaan Euroopassa eläkerahastoissa. Eli nämä ovat ne kolme huolenaihetta, jotka näihin kolmeen lainsäädäntöön meillä liittyvät. Thank you very much. It's nice to hear that from an independent. On mukava kuulla tämä riippumattomasta lähteestä. Ja nyt sitten Danute, haluatko sinä puheenvuoron? Uh, thank you uh, very much, uh, Sharon. Kiitos erittäin paljon Sharon. Minä olen epp varjoesittelijä ja kun katson tätä luetteloa puhujista tänään, niin minun pitää ensinnäkin pahoitella sitä, että en ole belgialainen. Mutta jos voitte antaa minulle kansalaisuuden, niin tietysti se, to, se onnistuu. Mutta vakavasti ottaen haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntö äh, ja se on askel eteenpäin toivottavasti järkevästi säänneltyjä rahoitusmarkkia kohtaan Euroopassa, mutta haaste on se, että voidaan katsoa, että vaikuttaako tämä lainsäädäntö siihen, mikä on Euroopan suurin haaste, eli kasvu. Eli lisääkö tämä kasvua? En tiedä, onko en usko, että kyse on ainoastaan siitä, että asetus ei tuo harmia tälle alalle, mutta se, että se todellakin edistäisi kasvua ja kehitystä, tämä on meidän tehtävämme. Ja yleisesti sanon, että tämä on erittäin hyvä asetus, mutta on kuitenkin kysymyksiä, jotka nousevat esille siitä, että mitä me olemme saaneet komissiolta. Ja haluaisin ottaa esille pari kysymystä vieraille. Ehkä voisitte valoittaa näitä huolenaiheita. Yksi kysymyksistä liittyy siihen, että yksi artikloista 3D, se taitaa olla, siinä sanotaan, että tämä por- eivät pitäisi olla mukana, mutta tiedämme, että on tiettyjä kasvumarkkinoita, jotka Eh, vastaavat tarpeisiin Euroopassa. Ja minun kysymykseni teillä on se, että onko teillä hyvä syy sille, että pörssiyhtiöt pitäisi myöskin ottaa mukaan tämän asetuksen piiriin. Ja sitten toinen huolenaiheeni liittyy siihen, mitä jo mainittiin, eli tämä minimi-investointi 100 000 euroa kun ajatellaan näitä vaatimukset täyttäviä, täyttäviä sijoituksia, pitäisikö se olla näin korkea, kun ajatellaan, että ainoastaan ammattimaiset sijoittajat voivat olla mukana, mitä jos ajateltaisiin alempaa tasoa, 50 000 tai jotakin muuta, eikö se kuitenkin antaisi tiettyä takuuta siitä, että saadaan ammattimaiset sijoittajat mukaan, mutta samanaikaisesti se kuitenkin lisäisi näiden investoijien määrää, jotka haluavat tukea kasvua Euroopassa. Sitten toinen kysymys liittyy myös siihen, mitä on jo aikaisemmin otettu esille, eli tämä 500 miljoonaa euroa ja se, että kuka tai mikä, voi saada, mikä yritys voi saada tämän merkin käyttöönsä. Eli perustelut sille, että riskipääomarahastot, joilla on yli 500 miljoonaa euroa, voisivat olla mukana tässä. Sitten Philip Lambertille olen samaa mieltä joistakin tarkistuksistasi hyvin vahvastikin, kun erityisesti puhut siitä, että pitäisi ottaa mukaan myös rahastojen rahastot tähän asetuksen piiriin. Olen samaa mieltä tästä kannasta, mutta minulla on pari huolenaihetta tässä ja yksi on tämä tarkistus 13, jossa ehdotat sitä, että pitäisi rajoittaa alle viisi vuotiaisiin yrityksiin näitä jos ajatellaan sitten, että meillä on yrityksiä, jotka eivät tai ovat nuoria, jotka tarvitsevat pääoma, riskipääomaa, jotta ne voivat kasvaa, eikö meidän pitäisi ajatella tällaistakin ratkaisuja. Sitten tämä säilytysyhteisökysymys, tästä on puhuttu muissakin yhteyksissä. Ja tässä meillä on sellainen tilanne, että suurin osa varoista, pääomista investoidaan sellaisiin, sellaisessa tilanteessa, että säilytysyhteisöllä ei ole tehtävää tässä, eli tämä ehkä lisää taakkaa. Ehkä voisitte selittää, että kuinka suuri tämä taakka saattaa olla, mutta tässä minulla on toinen epäilys liittyen näihin tarkistuksiin. Kiitos. Now it's Said. Kiitos ja nyt sitten Sajid. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan osaltani kiittää kollega Lampetsia erinomaisesta yhteistyöstä ja aivan erinomaisesta aloitteesta. Kiitän myös molempia vieraittamme erittäin avoimista ja hyvistä puheenvuoroista. Kyllä on tärkeää löytää investointeja innovatiivisille yrityksille ja Siksi tämä on mielestäni hieno ehdotus, mutta kysymys on tosiaankin, että meneekö se riittävän pitkälle? Onko se riittävä ehdotus ja mikä on sen yhteys muuhun lainsäädäntöön ja tietenkin muun lainsäädännön vaikutus? Joten äh, varmaankin äh, myös tässä mietintöluonnoksessa täytyy todeta, että on lainsäädännöllisiä kysymyksiä, joihin voimme vielä puuttua, kuten CRD, CRD4 ja pari muutakin. Mielestäni tässä on myös yhteys asioihin, jotka keskustelussa eivät vielä ole nousseet esiin. Esimerkiksi Horisontti 2020. No se nyt ei kuulu tämän valiokunnan toimivaltaan, mutta komission ehdotuksessakin vuosien 2013 ja 2020 välillä on tarkoitus käyttää 4 miljardia euroa eri fasiliteetteihin, jotta riskipääoman käytölle Euroopan unionissa saataisiin lisää potkua. Ja kokonaissumma, joka voitaisiin saada investointeja tämän tyyppisiin yrityksiin, voisi kyllä varmasti olla huomattavasti suurempi. Meidän täytyy löytää tasapaino hyvin avointen, selkeiden sääntöjen, läpinäkyvyyden välillä ja toisaalta sitten taas tarpeellinen joustavuus säännöissä niin, ettei peloteta pois mahdollisia investoijia. Ja on se tietenkin myös hyvin tärkeää, että tämä säilytysyhteisökysymys todella järjestetään järkevällä tavalla. Mukava muuten kuulla, olisi muuten kuulla, jos Petersin kommentteja, että tuleeko tämä hankaloittamaan koko asiaa vai ei. Emme saa olla liian rajoittavia siinä suhteessa, että tämä rajoitettaisiin ainoastaan yrityksiin, jotka ovat korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Ehkäpä esittelijällä on tähän jotkut perustelut, haluaisin mielelläni niistä kuulla. Ja sitten Rouva Maniganin huomiot olivat mielestäni kiinnostavia, mitä tulee näihin bisnesyritysenkeleihin. että rahastot saisivat investoida ainoastaan uusiin osakkeisiin ja tämä on ehkä kysymys, jota täytyy vielä tarkastella sekin muiden muualla ja sitten vielä nämä open-ended ja closed-end rahastot. Minä ymmärrän, että tällainen closed-end rahasto on siis sellainen, että sillä on jotkut tietyt rajat, siis ihan määrä aika, ymmärränkö oikein, ja että sitten voi olla niin, että ehkä yritys, johon on investoitu, alkaakin kasvaa juuri silloin ihan loppuvaiheessa, määräajan, juuri ennen määräajan päättymistä, mutta tarvitsisikin silloin juuri lisärahoitusta, eh, jotta sen kasvu tulisi mahdolliseksi. Ja jos rahasto sitten eh, poistuukin juuri tässä vaiheessa, niin eikö tämä olisi aika ongelmallista? Eikö tässä täytyisi olla hiukan joustavampi, että tämä voisi olla tällainen open-ended pikemminkin. Sitten vielä pari asiaa. Yhteys julkiseen, julkisiin eurooppalaisiin rahastoihin. Tehän kaikki tiedätte tämän Euroopan investointirahaston investointipankin verkoston. Ehkäpä tämä passi tarvitsisi tosiaan eh, hiukan sellaista lisää tukea niin, että tällaiset julkiset rahastot, joihin Eurooppakin osallistuu, niidenkin tulisi voida saada tällainen passi. Ja näin voitaisiin ehkä houkutella muitakin rahastoja tekemään samoin. Ja näin tästä tulisi, tai tulisi laajemmin saatava. Sitten vielä tämä 100 000 euron kynnys, johon on viitattu – Tämä ei ehkä ole tässä yhtä olennaista kuin sosiaalirahastoissa, mutta täytyisi löytää kuitenkin tasapaino yhtäältä mahdollisimman suuren avoimuuden ja toisaalta sijoittajan suojelun välillä. Ja sitten tietenkin tällaiset feeder-rahastot, eli siis rahastot, jotka keräävät yhteen piensijoittajien sijoituksia. Mielestäni tätä ei tässä vielä oikein ole määritelty. Voitaisiinko löytää joku kultainen keskitie niin, että tämä voisi olla avoin suurellekin yleisölle, mutta kuitenkin sääntöjen ja sopimusten puitteissa. Tässä minun huomioni. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Uh... Kiitos. Sitten Philip de Backe. Um, also from this Belgium... Uh, uh... Niin, kiitokset uh, esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Mielestäni tämä ehdotus on erittäin mielenkiintoinen, mutta haluan aloittaa sanomalla, että olen täysin samaa mieltä kahden vieraamme kanssa siitä, että suuri osa siitä lainsäädännöstä, joka tällä hetkellä on parlamentin käsittelyssä, mm, saattaa estää sen, että esimerkiksi eläkerahastojen sijoitukset toteutuisivat ja me olemme pyrkineet todella varmistamaan sen, että riskipääoman etuja tässä voidaan myös suojella. Olen myös täysin samaa mieltä siitä, että tässä nyt pyritään avaamaan Euroopan riskipääoma teollisuutta tätä koko alaa niin, että yhä useammat voisivat tähän muidenkin osallistua. Ja nyt tästä passista on puhuttu, on puhuttu tästä open-ended, closed-ended rahastoista, on puhuttu tästä 100 000 euron kynnyksestä. Minä olen sitä mieltä, että kyllä tällainen kynnys täytyisi olla, ettei käy niin, että tämä ikään kuin avataan sitten joka ikiselle sijoittajalle. Kyllä täytyy kuitenkin kyse olla tällaisista institutionaalisista sijoittajista, jotka tietävät mitä tekevät. Ei saa käydä niin, että, että tässä mennään ikään kuin liian pienille vesille. Sitten tämä alle 500 miljoonaa euroa, no täällä ei vielä ole tänään mainittu sitä, että tälle kynnykselle tai äh, rajalle on syynä IMF-direktiivi. Eli olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyisi katsoa huomattavasti kevennettyä kevennettyä taakkaa riskipääomarahastoille, koska useimmiten ne ovat pienempiä eikä niillä ole tällaisia mahdollisuuksia myöskään. Ja samoin sitten tietenkin se, miten määritellään nämä salkkuyhtiöt, se, että tämä rajoitettaisiin viiteen vuoteen, ei mielestäni ole kauhean hyvä. Itse olen bioteknologia-alan yritysten riskipääomarahastossa mukana, mutta eihän viisi vuotta ole aika eikä mikään, koska usein eh, viiden vuoden ikäisenä nämä yritykset vasta kääntyvät riskipääoman puoleen ja sitä lähtevät etsimään. Ei muuten myöskään ole hyvä, että meillä on 27 eri määritelmää PK-yrityksille, eli olisi aika hyvä, jos meillä olisi yhteinen määritelmä sille, mitkä yritykset kelpuutetaan mukaan. Yleensä rahaston alkuvaiheessa ongelma ei niinkään ole tämän kynnyksen suhteen, mutta myöhemmässä vaiheessa ehkä pikemminkin. Kaiken kaikkiaan tuntemukseni on myönteinen tämän ehdotuksen suhteen. Mielestäni se on mielenkiintoinen ja tärkeä elementti sille, että Euroopan riskipääomamarkkinoita saadaan mukaan. Ei tämä varmaankaan mikään hopea luoti tule olemaan päinvastoin on monia rahastoja, jotka eivät ole kiinnostaneet sijoittajia. Ja niin kuin Said tässä totesi, täytyisi ehkä katsoa, mitä muun muassa Horisontti 2020 tai investointirahastossa ehdotetut välineet voivat tuoda mukanaan, miten näitä saataisiin ehkä pelaamaan yhteen. Mutta siis kaiken kaikkiaan kaikkien näiden välineiden ja elementtien yhdistäminen toisiinsa toivottavasti houkuttelee lisää riskipääomaa eri rahastoilta ja meillä on mielestäni hyvä työn pohja esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden työlle ja toivoisin, että tämä voisi auttaa edes hiukan riskipääoma-alaa. Kiitos. Kiitos, Esten Saed. Thank you very much, Matt. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten aikaisemmassakin asiassa, olen tyytyväinen tästä yhteistyöhakuisesta lähestymistavasta. Esittelijä on ollut hyvin avoin neuvottelujen ja ehdotusten suhteen. Ne meistä, jotka ovat työstäneet AIFM, kuulivat riskipääomaa sektorin varoitukset siitä, että niitä ei tule, näitä eri rahastoja ei tule sekoittaa toisiinsa. Ja komissio on nyt sitten ottanut tästä opiksi ja tehnyt tämän ehdotuksen, että tämä on hyvä asia meidän täytyy myöskin ymmärtää se ympäristö, jossa toimimme. Pankkeja puristetaan, niitä pyritään siistimään taseitaan ja niiden lainakapasiteetti on rajoitettua. Eli tavallaan vedetään kahteen suuntaan, eli lainataan lainatkaa enemmän, mutta samaan aikaan saattakaa tilinne kuntoon. Ja nyt haetaan vaihtoehtoisia lähteitä ja riskipääomalla on selkeästi oma roolinsa mutta tässä täytyy olla realistisia näiden yritysten. Näiden yritysten täytyy ymmärtää, että yleensä sijoittaja on tullut jäädäkseen ja heidän täytyy olla realistisia sen suhteen, mitä heillä on tarjottavana sijoittajalle. Enkä ole vakuuttunut siitä, että tällä me voimme kuroa umpeen sen kuulun, joka meillä on suhteessa Yhdysvaltoihin monet yritykset, jotka hakevat riskipääomaa, eivät kuitenkaan halua antaa isoa omaa yrityksestä muualle. Tämä on kuitenkin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Sitten tietyt yksityisimmät kohdat, kuten Filippi jo totesi, 500 miljoonan euron kynnys ja miten se sopii yhteen tämän merkin kanssa ja AIFM kanssa, miten nämä sopivat yhteen, minkälaisia ehdotuksia teillä olisi. Olisiko hyvä, että rahasto saisi itse valita, haluavatko ne AIFM vai EVVC-merkin? Mikä teidän ehdotuksenne olisi? Ja sitten, jotta ei epäilyksiä synny, niin minä en ole belgialainen, niin tämä vain haluaisin tässä tehdä selväksi, ettei synny mitään sekannuksia. Mutta olen iloinen, että esittelijä tästä huolimatta on valmis kuuntelemaan minun kaltaisia ihmisiä, eli tästä kiitokset. Sitten sijoittajakysymys, kenelle tämä tulisi mahdollista? No, vapailla markkinoilla ihmisten tulisi sallia sijoittavan mihin haluavat niin kauan kuin he ymmärtävät riskit, mutta tässä se ongelma onkin koska on aina vaara siitä, että jos nyt kuluttajia tarkastellaan, jos meidän vaalipiiristä tulee joku henkilö ja sanoo, että niin sijoitin rahaa ja kyllä luin nämä asiakirjat, mutta en itse asiassa loppujen lopuksi tarjo- tajunnutkaan, että sijoitin tähän ja sitten menetin rahani. Poliitikkoina meidän täytyisi pystyä heitä auttamaan ja meidän täytyy olla hyvin tarkkoja sen suhteen, kenen sallitaan sijoittavan näihin. Mutta tämä tulisi saattaa linjaan muiden direktiivien ja asetusten kanssa. Ehkä tämä vaatimusten mukainen sijoittaja MIFIDin mukaisesti ja muiden direktiivien mukaisesti voitaisiin toteuttaa. Ja liikkumavara tai joustavuus, joka, jota me sitten tarjoamme toimivaltaisille viranomaisille, tätä tulisi miettiä. Ja lopuksi tämä viiden vuoden kysymys varmaankin meidän tulisi tarkastella muitakin kuin toimintaansa käynnistäviä yrityksiä, myöskin kasvuyrityksiä. Joskus yritys käynnistää toimintansa, on suunnitelma, mutta sitten kun se on siirtymässä kasvuvaiheeseen, niin tarvitaan rahoitusta. Eli pyytäisin esittelijä ottamaan, miettimään, halutaanko tämä rajata tähän viiteen vuoteen maksimissaan. Ja lopuksi monet muutkin ovat tästä puhuneet säilytysyhteisökysymys, koska riskipääomarahastot, niillä ei ole rahoitusvälineitä käteinen sijoittajalta otetaan vasta silloin, kun sitä tarvitaan ja rahoituksen äh, rahastonhoitajalla ei tarvitse tätä rahaa olla niin tässä yleensä on jo se tarvittava sijoittajan suoja. Enkä tiedä, onko oikeutusta tällaiselle säilytysyhteisövaatimukselle. Onko mitään olosuhteita, jossa tällaiselle säilytysyhteisölle olisi vaatimus, jos esimerkiksi tässä järjestelmästä ei sinällään löydy riittävää sijoittajan suojaa? Thank you very much. What I, I think I'll... Suurkiitokset nyt ehdottaisin, että komissio puuttuisi peliin, koska meillä on aikaa ja tästä saamme mahdollisuuden asiantuntijoille eh, puuttua siihen, mitä komissiolla on sanottavana. Eli täällä on paljonkin yksikön päälliköitä. Hän ei ole belgialainen. Tilman, saat puheenvuoron, ole hyvä. Thanks a lot, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta ja olemme saaneet hyvin myönteisiä reaktioita meidän ehdotuksemme. Näin ei ole aina ja olen erittäin tyytyväisiä siihen, että tämä yhteiskunnallinen yrittäjy, yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahasto on saanut hyvin positiivisia reaktioita ja hyvä, että tätä käsitellään yhdessä riskipääomarahaston rahaston kanssa ja nämä kaksi todellakin muodostavat mukavan tandemin. Haluaisin reagoida muutamiin asioihin, joita tässä sanottiin liittyen näihin kolmeen äh, otsakkeeseen. Suurin huolenaiheemme tässä sen aloitus, jos tämä järjestelmä ei ole tarpeeksi erilainen AIFMstä, niin sitten tämä, tätä ei oteta ehkä niin hyvin vastaan. Niin sitten kun tätä pitää arvioida, niin sitten se ei ehkä toteudu niin hyvin. Ja sitten toinen asia on se, mikä liittyy moniin muihin asioihin, joita pitää tehdä. Ja tässä tulee mieleen vero ensinnäkin. Jos ei ole tällaista veroneutraalia järjestelmää näille rahoituksille, jos me, neitä verotetaan rahaston tasolla ja myöskin investoijien tasolla, niin sitten järjestelmät eivät ole erityisen menestyksekkäitä. Eli olemme täysin tietoisia siitä, että tämä on yksi askel eteenpäin, kun luodaan riskipääosama kulttuuria tai sosiaalisen yrittäjyyden kulttuuria, mutta jos mitään ei tehdä sille, että tästä tehdään veroneutraalia, tai jos ei anneta verokannustimia, jota on olemassa paikallisilla riskipääomatasoilla, niin sitten siinä tapauksessa tämä järjestelmä ei ole täysin menestyksekäs. Sitten kolmas asia, tämä järjestelmä, kuten sanoin alussa, on hyvin erilainen tästä AIFM äh, direktiivisäännöistä ja me haluamme tämän passin, me haluamme syventää pääoma pohja, joka on olemassa riskipääoman rahastoille tai sosiaalisen yrittäjyyden rahastolle, mutta sen pitää tuottaa alempi taakka kuin mitä AFMn säännöt tuottavat. Ja siksi kaikki tarkistukset, joita tarkistelemme, niin niitä tarkistelemme sen valossa, että ovatko ne suotuisia tälle aloitus, aloitukselle ja luovatko ne ikään kuin kannustimia vai miten ne toimivat. Ja tämä on se vertailukohde, jossa me, jo, jota vasten me tutkimme näitä tarkistuksia. Meidän pitäisi pohtia sitä, että lisääkö tämä järjestelmän houkuttelevuutta vai eh, estääkö tämä tiettyjä toimin, toimijoita investoimaan riskipääomarahastoon. rahastoon ja siksi vielä pari huomiota ja konkreettisia tarkistuksia. Aluksi me ajattelimme tätä close-ended, open-ended määritelmiä ja pohdimme näitä eroja. Ja kun ajatellaan close-ended rahastoja, niin pääasiallinen piirre on se, että ei sitten ole lunastusoikeutta. Eli close-ended ja open-ended näiden ero ei ole mikään muu kuin se, että jos ajatellaan riskipääosamarahastoa, tai sosiaalisen yrityksen rahastoa, niin pitää olla sitten mukana koko rahaston olemassaoloajan ja sitten lopuksi saadaan pääoma voitot. Eli tämä on tämä close-ended määritelmä. Tämä, tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa siihen sääntöön, että rahastoa rajoitetaan siihen, että se ei voi hyväksyä uusia pääomasitoumuksia. Jos esimerkiksi saat 100 miljoonaa euroa pääomasitoumuksina, niin sitä ei voida koskaan lisätä. Mutta tietysti liittyen rahoituksesta tätä voidaan nostaa, mutta tästä ei pääse pois, koska se on close-ended. Ja sitten olemme käyneet pitkää keskustelua neuvostossa jäsenvaltioiden kanssa siitä, että miten tämä close-ended, open-ended asia pitäisi ratkaista, koska on selvää, että nämä kaksi rahastovälinettä, niissä ei ole tällaisia lunastusoikeuksia, mutta meidän pitää kuitenkin antaa sellainen vaikutus, että kuitenkin pidetään huolta näistä sitoumuksista. Me ymmärrämme, että on joitakin huolenaiheita siitä, että mikä on rahaston ja yrityksen, kohdeyrityksen kotipaikka. Kun me ehdotimme tätä, olimme tyytyväisiä siihen, että kotipaikka Äh, rahaston hoitajan toimipaikka on Euroopassa, koska rahaston hoitaja on se taho, jonka pitää taata, että rahasto ja investointisalkku rahastossa tulevat täytetyksi ja koko järjestelmä, kun ajatellaan tätä säätelyyhteistyötä, perustuu siihen, että tämä kotimaan sääntelijällä Eli jos, jos siis rahaston hoitaja on vastuussa kun ajatellaan tätä 70 prosentin raja-arvoa, joka tai siis kun on sijoitettu tähän kohdeyritykseen, niin sitten rahoitus voi olla missä tahansa, sen kotipaikka voi olla missä tahansa jonka paikassa, jonka rahaston hoitaja valitsee. Sitten kohdeyrityksen pitäisi olla Euroopassa, näin ajattelimme, koska aivan kuten tässä valiokunnassa on sanottu, niin tavoitteena on luoda eurooppalaista kasvua, eurooppalaista kilpailukykyä todennäköisesti tämä on de facto tapaus, kun ajatellaan näitä sosiaalisia yrityksiä joka tapauksessa. Suurimmassa osassa tapauksista tai ehkä kaikissa tapauksissa nämä ovat eurooppalaisia yrityksiä, mutta riskipääoman rahaston yhteydessä tämän ei pitäisi olla niin rajoitettua, eli voi olla toimintaa muualla olevien toimintojen kanssa, jotka sitten mahdollisesti perustavat yrityksen Eurooppaan. Eli meidän pitäisi olla varovaisia sen kanssa, että jos me rajoitamme nämä ainoastaan eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin, niin me ehkä menetämme toimintaa muiden yritysten kanssa. Eli lopulta kuitenkin saadaan tai lopulta ehkä kuitenkin avataan ö, sitten paikka Euroopassa. Eli tämä näistä kotipaikoista. Sitten pari sanaa vielä ehkäpä. Niin, minulla oli yksi vielä, asia vielä, mutta unohdin sen, ehkä se ei ollut niin tärkeä, että, joten sitten päätänkin siihen, että me niin, niin tämä suhde tähän AIFM, se se oli. Eli suhde AIFM on ongelmallinen, kun ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu, jos tämä rahasto salkku kasvaa yli tämän 500 miljoonan rajan. Jos ajatellaan keskimääräistä kokoa näissä riskipääomarahastossa Euroopassa, tämä riski ei ole kovinkaan todennäköinen, mutta jos tämä raja-arvo kuitenkin ylitetään, niin sitten tämä minimiraja-arvo merkin käytölle pitäisi pitää voimassa. Eli kyseessä on vaihtoehtoinen investointirahasto ja vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja koskeva direktiivi pätee tässä tapauksessa – Eli voidaan myös sanoa, että sitten tässä käytetään erityistä sääntöä liittyen vaihtoehtoisen sijoitusrahastojen hoitajia koskevaan direktiiviin. Eli jos tämä raja-arvo ylittyy, niin se tarkoittaa sitä, että tämä katetaan IFM-direktiivin puitteissa, mutta ehkä tämä merkin hallinta pysyy kuitenkin toimijalla. Eli tämä on se suhde, joka liittyy AFM. Sitten lopuksi vielä me olemme erittäin innostuneita siitä, että tämä asia on otettu esille. Tämän pitäisi olla suositumpi vaihtoehto kuin se, että käytetään ainoastaan IFM. Olemme tyytyväisiä siihen, että tämä on niin kutsuttu kevyt järjestelmä ja nämä valvonta, joka liittyy rahaston hoitajatoimintaan, sellainen asia, joka on otettu myöskin huomioon, jos ajatellaan vaikka, että myöskin nämä salkku yrityssäännöt pidetään voimassa. Olemme tyytyväisiä siihen, että näistä ollaan samaa mieltä näistä toiminnoista ja parlamentti ja neuvosto menevät nopeasti eteenpäin ja saavat nämä asiat hyväksytään ennen kesää. Um, Kiitoksia. Toivon mukaan asiantuntijat eivät pistäneet pahakseen sitä, että annoin puheenvuoron ensin komissiolle, mutta ajattelin, että ehkä tästä syntyy mahdollisuus palata tiettyihin asioihin. Eli nyt äh, puheenvuoro on teidän. Mr. Chairperson. Rouva puheenjohtaja. Aivan ensin olen kyllä erittäin vaikuttunut tämän valiokunnan jäsenten tietojen tasosta ja yksityiskohtaisuudesta. Minä en kyllä odottanut näin laadukkaita kysymyksiä suoraan sanottuna valiokunnan jäseniltä. Te näytätte tietävän, mistä puhutte. Ehkäpä ryhmittelen näitä kysymyksiä hiukan Ensin kysyttiin listautumattomista yrityksistä, yhtiöistä. On aivan totta, että sellaiset yhtiöt, jotka ovat listautuneet vaikkapa Alternextiin tai ei-markettiin, ovat usein vähän huonompiakin kuin ne, jotka eivät ole listautuneet, koska ne ovat listautuneet, niin ne on ikään kuin arvostettu, mutta niillä ei välttämättä ole likviditeettiä eikä pääoma saantimahdollisuuksia monilla riskipääomarahastoilla ei ole lupaa investoida sellaisiin yhtiöihin, jotka ovat listautuneet. Itse asiassa minun edustamallani taholla tämä kuitenkin on. Eli tämä on erittäin kiinnostava kysymys ottaa tosiaan mukaan yhtiöt, jotka ovat eh, listautuneet eh, ei-säännellyille eh, markkinoille, että nämä olisivat potentiaalisia kohteita. Sitten täällä puhuttiin tästä 100 000 euron kynnyksestä. Me rahastossamme toimimme niin, että meillä on yrityksiä ja erilaisia tahoja mukana ja meillä kynnyksenä on 100 000, 000 euroa päästä mukaan. Täällä puhuttiin siitä, että käydyt keskustelut ovat aivan erilaisia, jos sijoitukset voivat olla pienempiä. Ja täytyy sanoa, että pari voin ottaa kyllä vastaan puheluita ja sähköposteja ja vastata niihin, jos niitä tulee parilta kolmelta kymmeneltä sijoittajalta, mutta ei, jos niitä tulee parilta kymmeneltä tuhannelta. Eli meillä Capricornissa tällä hetkellä osakehinta on 5 euroa, eli kaikki, jotka haluavat osallistua riskipääoma rahastotoimintaan, voi ostaa pörssistä näitä osakkeita ja jos ei tykkää toiminnastamme, jos kyllästyy, niin sitten voi ihan mielensä mukaan myydä jälleen nämä osakkeensa. Eli tämä on varmaankin parempi tapa toimia onpa se kynnys sitten 50 000 tai 100 000, niin hyvä niin. Ja jos mennään tämän alle, niin sitten käydään turhaa äh, keskustelua, mihin menee turhaan aikaa. Eli kyllä sitä sääntelijän kanssa kuitenkin ollaan yhteydessä. Ja tätä tulisi välttää joko julkaisee kaiken tai sitten jättää, jättäytyy kokonaan ulkopuolelle. Pelkiasta oli esimerkki, jossa Flanderin hallitus 5-6 vuotta sitten teki, mm, antoi verohelpotuksia äh, kuitenkin näistä parista 30 000 piensijoittajasta useimmat ovat nyt erittäin pettyneitä, äh, haluaisivat käyttää rahat ehkä äh, talon ostamiseen tai muuhun, mutta ovat jumissa 10-12 vuotta, eli eivät pääse irti. Sitten tämä viiden vuoden kynnys, josta puhuttiin yksi salkkumme yhtiöistä, johon halusimme investoida hybridiautot ja sähköautot. Investoimme belgialaiseen yhtiön, joka on ollut toiminut tämän puhtaan teknologian markkinoilla parikymmentä vuotta. Mutta kun se oli toiminut parikymmentä vuotta, se oli, se oli konkurssin partaalla – me investoimme tähän yhtiöön 20 miljoonaa plus 25 miljoonaa ja aloimme sitten äh, myydä tuotetta Kiinan markkinoille. Viime vuonna tämä yhtiö työllisti 400 henkilöä ja äh, sen voitto nousi 0-90 miljoonaan euroon vuodessa. Tällä hetkellä se on jo testaamassa ensimmäistä sähköautoa. Eli tämä viiden vuoden ikäraja yrityksille ei ehkä ole hyvä. Joskus on parempi sijoittaa jo olemassa olevaan yritykseen kuin lähteä ihan nollasta. Sitten tämä säilytysyhteisö kysymys minun mielestä mielestäni se on täysin tarpeeton. Me lähdemme aina sillä tavalla, että aloitamme 25 prosentista ja sitten menemme aina 5 prosentin siivulla lisää. Eli tämä toimii oikein hyvin ja meidän tilintarkastajamme tarkastaa sitten yritykset vuosittain ja katsoo, että ovatko meidän osuutemme todella olemassa ja ovatko nämä yritykset olemassa. Eli tällainen säilytysyhteis ei toisi mitään lisäarvoa, mutta lisäisi kyllä hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Eli sitä en toivoisi. Sitten käytiin keskustelua tai monia kysymyksiä esitettiin yhteydestä tähän vaihtoehtoiseen sijoittajaan direktiiviin. Mitä tulee vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja tähän direktiiviin, niin tämä ala on tehnyt Euroopassa kaksi asiaa. Yhtäältä, mitä tulee riskipääoma alan, niin se on luonut ikään kuin kahden kerroksen yhteiskunnan. Jos on alle 500 miljoonan tasolla, niin sitten voi valita jäävänsä ulkopuolelle, mutta se on kyllä kuoleman suudelma koska tämä sääntely on olemassa ja on jo hyvin vaikeaa vakuuttaa esimerkiksi eläkerahasto tai pankki äh, tai muut tahot äh, tästä, tästä investoinnista, koska ne pitävät sitä hyvin äh, korkean riskin investointina. Olen itse kyllä tästä eri mieltä, mutta meillä on siis jo tämä vaihtoehtoiset ja ne hoidetaan toisella, toisaalla. Ja sitten tulee, tulee riskipääoma rahasto, joka valitsee jäämänsä ulkopuolelle. Ei, raha ei tipu eikä edes tapaamista. Eli me olemme valinneet kuitenkin, vaikka olemme tämän 500 miljoonan rajan alapuolella, niin olemme lähteneet kuitenkin mukaan, koska muuten nämä äh, raha ei tulevaisuudessa meille heru. Eli tämä direktiivi on mielestäni äh, luonut ikään kuin kahden kerroksen väkeä ne, jotka äh, liittyvät tähän vaihtoehtoon rahasto direktiiviin ja sitten ne, jotka eivät. Eli tämä on kyllä sellainen kiinnostava väline, joka voi merkitä korkeaa laatua ja helpottaa näin rahan tai pääoman keräämisessä. Ehkä voisin nyt vastata hollanniksi. That, um, there should be public European fund. Kun puhuitte yhteydestä esimerkiksi Euroopan investointirahastoon, niin jos olisi tällainen äh, merkki tai tällainen passi, niin äh, siitä ei kuitenkaan tulisi, äh, sen ei tulisi olla välttämätön, että voi investointirahastolta saada rahoitusta. Komissio kai tällä hetkellä juuri pohtii tätä asiaa ja kun, me, kun tämä sääntely saadaan käyntiin, niin aivan varmasti jokaisessa johtotiimissä käydään keskustelua siitä, että otetaanko tämä uusi malli täysin tai ohjattaisesti käyttöön. Ja se on varmasti kysymys, kustannuksista, joka liittyy kustannuksiin ja resursseihin. Se, että pääomaa markkinoittaa tai niiden – niiden suhteen parannetaan pienten rahastojen mahdollisuutta kerätä riskipääomaa, niin tämä olisi hyvä asia. Niin kuin Sofi totesi, tämähän on tietenkin mukava markkinointikeino, että saa tällaisen statuksen, mutta eihän se välttämättä johda pääomarahoituksen virtaamiseen näille rahastoille. Mitäs muuta sitten tämä open-ended, closed-ended? komissio tässä jo totesikin aivan erinomaisesti, mistä tässä on kyse, eli tämän kynnyksen alentamisesta. Ehkäpä täytyy katsoa tosiaan sitä, että, että siellä täällä on mahdollisuus mennä ikään kuin sisään ja ulos. Sitten horisontti 2020. Raha on kovasti olemassa ja tietenkin puhutaan innovatiivisesta teollisuudesta tästäkin jo puhuin. Itse olen osallistunut koko joukkoon keskusteluja tämän tulevaisuudesta ja voin tässä korostaa, että Euroopan investointirahasto investoi meidän rahastomme eh, CIP-ohjelmansa kautta ja se on ollut meille suureksi hyödyksi. 70-80 miljoonaa saatiin eh, me sidoimme eh, investointirahastolta saatiin 15 miljoonaa, eli päästiin yli 100 miljoonaan. Koska uskottavuutta oli, niin saatiin houkutella, houkuteltua lisää sijoittajia. Ja näin saimme yli 100 miljoonaa euroa puhtaan teknologian aloitteisiin. Eli tässä todella tällainen Euroopan laajuinen rahavirta kääntyi puhtaan teknologian suuntaan ja saimme rahaa pääomaa näin houkuteltua. Ja monet yhtiöt, järjestöt varmaan mielellään haluaisivat oman osuutensa tästä kakusta ja pyytäisinkin, että komissio ja parlamentti, parlamentti pyrkisivät pohjaamaan investointirahaston tekemään hyvään työhön tulevaisuudessa ja ettei näitä eri resursseja hajautettaisi liikaa, koska sitten ei päästä tavoitteeseen, että keskittämistä pyytäisin. Ja enköhän minä tässä nyt kattanut useimmat kysymykset. Tässä vähän kirjoitin niitä ylös. Sort of nyt aika alkaa loppua ja varmaankin kolleganne ehkä haluaa vastata kysymykseen tai toiseen. Eli annetaan hänelle puheenvuoro. En tule toistamaan sitä, minkä jos, jos sanoi. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta lukunottamatta tätä sadantuhannen kynnystä. Minun mielestäni se on liian korkea. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei tule lähteä yksityisiin sijoittajiin, mutta on ero yksityisen sijoittajan ja sitten sadan tuhannen välillä, koska pienten rahastojen kohdalla tällä saattaa olla merkitystä, eli pienempien rahastojen kohdalla sadan tuhannen kynnys olisi riian korkea, eli olisi hyvä, jos sitä laskettaisiin hieman. Sitten 70 prosentin investointikynnys No todellakin se voi osoittautua ongelmaksi riippuen, riippuen siitä, miten se määritellään. Eli 70 prosentin täyssijoitus toimintaansa käynnistävään yritykseen. Eli se tulisi ilmaista tavoitteena tämä 70 prosenttia. Sitä ei tulisi tarkastella vuosittain ei tulisi tarkastella sitä, että joka vaiheessa saavutetaan 70 prosenttia. Sitten kotipaikka, salkkuyhtiöiden kotipaikka. Olen täysin samaa mieltä siitä, että investointeja ei tulisi rajata yksinomaan eurooppalaisiin salkkuyrityksiin. No luonnollisestikin suurin osa investoinnista tulisi sijoittautua Eurooppaan, mutta suorat investoinnit muuallakin maailmassa selvästikin antavat sitten potkua eurooppalaisiin sijoittajiin, riskipääsijoittajiin. Eli tässä ei tule olla riian rajoittava. Tämä olisi hyvä ajatus minun mielestäni. Nämä olivat minun pääkommenttini näiden jo kuultujen kommenttien lisäksi. Kiitos. Ja nyt sitten Philip. I'll keep it uh, very short. Niin puhun ihan nopeasti. Eh, Haluan kiittää näitä puhujiamme erittäin lämpimästi. Teidän panoksenne oli todella arvokas ja tulen ottamaan sen ehdottomasti huomioon. Eh, no niin, tässä mielestäni on mahdollisuus aika laajaan konsensukseen ja siihen luonnollisesti pyrin. Tämän viiden vuoden sääntö ei selvästikään ole oikea väline päästä tavoitteeseen. Tavoitehan on se, että haluamme näiden rahastojen voittojen äh, kohdistavan toimensa uusiin yrityksiin. Emme haluaisi niiden äh, menevän vanhoihin yrityksiin. Haluaisimme, että ne kohdistaisivat toimensa yritykseen, jotka pyrkivät johonkin uuteen tai uusiin yrityksiin, mutta minun täytyy nyt tosiaan tosiaan katsoa, miten voimme varmistaa sen, että äh, jäämme kuitenkin riskipääoma-alalle, emmekä puhu muusta. Monet muut huomiot jotka sitten otan huomioon. Luonnollisesti sitten säilytysyhteisökysymys. Ei minulla ole oikeastaan muita ajatuksia sen suhteen, eli keskustellaan siitä, mikä olisi järkevää. Ehdottomasti odotan tarkistuksia, parhaat kollegat, ja uskon, että kompromissien löytäminen on varsin helppoa, ja näin ollen tämä prosessi saadaan varmaan hieno loppuun. Kiitos. Right, well, thank you very much. No niin, hyvä. Suurkiitokset ja kiitokset kaikille siitä, että tulitte paikalle. Niin, aikataulu. Aikataulu molemmille mietinnöille on mietintöluonnos 20. maaliskuuta määräaikatarkistukselle kello 12.28. päivä, kunhan se ei ole maanantai, siis ei ole. Tarkistuksia tarkastellaan 24. tai 26. huhtikuuta. Valiokunnassa tästä äänestetään toukokuun lopussa 30. ja 31. päivä ja täysistunto tämä menee heinäkuussa. Tämä on äh, tällainen nopea menettely. Kiitokset kaikille. Me olemme nyt aikataulusta viisi minuuttia edellä, eli kun odotamme salin tyhjentyvän, niin pidämme viiden minuutin tauon ennen seuraavaa esitysestän kohtaa.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 Okay, if we could... Jos voisimme käynnistää kokouksen uudelleen. Philip, me jatkamme tätä Philip Lambert-showta. Olemme päässeet kohtaan kahdeksan Euroopan laajuiset energiaverkostot ja päätöksen 1364 kautta 2006 kautta EU kumoaminen. Me kaikki varmasti takuulla tiedämme, mistä tässä on kysymys. Tätä asiaa hoitaa ITRE ja valmistelija on Philip. Uh, Itse asiassa ITREn esittelijä on Anni, eli voisin tietenkin sanoa, että viittaan häneen. Minä olen toista kertaa jo valmistelija saman iltapäivän aika. Ja aihe on nyt sellainen, että en minä voi kyllä väittää olevani mikään asiantuntija. No nämä ovat sellaisia asioita, joita täytyy vastuulleen ottaa silloin tällöin. En mene yksityiskohtiin, mutta tosiaan kyse on siis rahoitusehdoista liittyen Euroopan laajuisiin energia- infrastruktuureihin, jotka ovat äh, liikenneverkkojen rinnalla kulkeva hanke. Kyse on siitä, että miten valitaan äh, prioriteetit ja mitkä ovat valintakriteerit näille hankkeille. Olen tehnyt vain muutamia tarkistuksia tähän mennessä. Äh, ensinnäkin, että tehtäisiin yhteys sen välillä, mitä hankkeita valitaan tukikelpoisiksi, että tällä olisi yhteys EU 2020 tavoitteisiin. Tiedätte, että tämä on minun keppihevoseni, mutta eihän EU voi sanoa, että meillä on tällainen kattava talouskehitysstrategia EU 2020 ja sitten unohdamme sen yksittäisissä lainsäädäntöehdotuksissa ja budjetissamme. Näin ei saa olla, vaan täytyy olla yhteys näiden välillä. Ja kyllähän tämä on hyvin relevanttia. Haluan muistuttaa teitä siitä, että yksi EU 2020 strategian avaimista liittyy juuri energiaan eikä yksinomaan ilmastoon ja siksi energia verkostoilla on merkittävä rooli. Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta ja näin ollen energian siirto, energian kuljetukseen liittyvää infrastruktuuri, rakennustarvetta tulee olemaan hyvin paljon lähitulevaisuudessa ja tietenkin sitten uusiutuvien energianlähteiden tukeminen. Me haluamme tässä prosessissa mitä tulee ulkoisiin, ja, ulkoisiin vaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin, tehdä tarkistuksia, jotka ottavat ne entistä paremmin huomioon. Ja sitten nämä laskuperusteet. Me kävimme keskusteluja komission kanssa juuri ennen tätä kokousta ja ehkäpä tämä tarkistus ei ole ihan täysin perusteltu. En nyt näe komission edustajia, mutta eivät he kovin kaukana voi olla. Eli ehkäpä tämä vaatii vielä hiukan keskustelua heidän kanssaan. Yksi asia, jonka haluamme ottaa käyttöön, ja tämä oli yksi hiukan kuumempi keskusteluaihe komission kanssa tämän kokouksemme alla, on se, että jopa 30, että jos 30 prosentilla hankkeen kustannukset nousevat, niin sitten siitä voi tulla tuki kelpoinen tai se voi päästä tälle prioriteettilistalle. Komission vastaus oli, että niin, mutta tiedätkö, 30 prosentin lisäys budjettiin on ihan tavallista. Mutta ei, kun sitten se kyllä tarkoittaa sitä, että huono suunnittelu on ihan tavallista. Tätä minä en halua tukea. Yhdysvaltain kongressissa esimerkiksi, jos hankkeen kustannukset ovat 25 prosenttia yli suunnitelman, niin ne voi, voidaan poistaa luettelosta. Ja mielestäni tämän tyyppinen sääntö, jota joku voi pitää hiukan tiukkanakin, tällaisen säännön ottaminen mukaan lainsäädäntö ei välttämättä ole ollenkaan huono asia, varsinkin jos ihmiset ovat sitä mieltä, että huono suunnittelu, se, että hankkeen kustannukset ovat 30 prosenttia arviota korkeammalla. Jos tämä on ihmisten mielestä ihan hyväksyttävää, niin sitten ollaan kyllä väärillä, väärillä raiteilla ja tarvitaan kurinalaisuutta. Minä haluan kurinalaisuutta paitsi valtioille myös ihan Eh, yksityisellekin sektorille ja hylkesektorille. Sitten eh, katsomme, että erilaisia infrastruktuurihankkeita tulee tukea. Tässä oikeastaan näitä harvoja tarkistuksia, joita olemme tänneet. Eh, tunnustamme sen, että me ole tässä johtava valiokunta, enkä minä ole mikään asiantuntija, joten jos täällä lukuisat paikalla olevat jäsenet omaavat asiantuntijuutta, niin mielelläni haluaisin sen myös minun tietooni. Kiitos. Ähm, Werner. Werner. Äh, ja, Niin. Tässä ehdotuksessa on kyse enemmästäkin kuin olemassa olevan direktiivin kehittämisestä. Kyse on todella energia-alan Euroopan laajuisista verkoista. Komissio on todennut, että infrastruktuuritarve on 200 miljoonaa euroa tulevana kahdeksan, kahdeksana vuotena. Näin komissio on todennut. Eli kyse on suuresta hankkeesta. 140 miljardia menisi korkeajännite sähköverkkoihin, älykkäisiin sähköverkkoihin, 70 miljardia korkeapainekaasu kaasu putkiin ja sitten hiilidioksidipäästöt kuljetusalalla. Tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa ja meidän täytyy tätä kyllä talousvaliokunnassa tarkastella, vaikka nyt vastuuvaliokunta onkin ITRE. Ja hyvin kiinnostava ovat nämä liitteet liitteet, joissa kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti hankkeita. Liitteet, joissa puhutaan rahoituksesta. Kollega Lamberts viittasi tähän alirahoitukseen, se on todellinen ongelma. Mutta liike, liitteet ovat tässä, kuulkaa, hyvin kiinnostavia. Esimerkiksi liite 1 etu sijaiset hankkeet ja käy, käytävät. Näitä on kaiken, kaikkiaan 12 ja ne tulevat olemaan tukikelpoisia tämän aloitteen puitteissa. Eli aivan ensin meidän täytyy katsoa, ovatko nämä käytävät oikea, oikeellisia sekä toimivia. Ja kyllä tässä varmaan on toivomuksia senkin lisäksi, mitä nämä 12 ehdotusta ovat, tämä 12 on rajat ylittävä CO2-verkosto. Meillä on puhtaan hiilen teknologia ja myös tukimahdollisuuksia, mutta tietyille jäsenvaltioille, myös minun valtiolleni tämä nyt näyttää epäonnistuvan, koska tämä on ajettu liian alhaiselle tasolle, eli maatasolle, osavaltiotasolle. Sitten Pohjanmeressä Ison-Britannian sekä Norjan välisellä merialueella Norjan valtion tietojen mukaan voidaan porata kaasua tai sinne voidaan tällä hetkellä, missä on porattu kaasua, sinne sieltä on kaasua tullut Norjaan, Alan, Saksaan, Iso-Britanniaan, mutta jos yksi näistä käytettäisiinkin toiseen suuntaan sinne, eh, voitaisiin varastoida hiilidioksidia jopa 600 vuoden eh, käytön verran ja 9,5 prosenttia eh, alueen tehtaiden hiilidioksidipäästöistä ja myös kotitalouksien hiilidioksidipäästöistä voidaan vähentää kemiallisten prosessien kautta. Ja loput norjalaiset ovat jo nyt sinne meren pohjaan varastoineet. No Puola nyt sitten vastustaa ylipäätään näitä hiilidioksidisäästötavoitteita, koska se ei sitten saisi enää hiiltään polttaa. Mutta Tämä nyt toisi tämä ehdotus mielestäni erinomaista eurooppalaista lisäarvoa. Sitten liite kaksi, energiainfrastruktuuriluokat. Tässä määritellään hyvin tarkasti, mitkä voivat olla mahdollisia korkea jännite, eh, johdot yli 22 kV, kaasu, putket ja niin edelleen. Sitten liite kolme, yhteiset eh, alueelliset eh, hankkeet, ehdot, ja niin edelleen. Sitten liite neljä indikaattorit kriteereille, jotka liittyvät tällaisiin yhteisen edun hankkeisiin. Tässä on valtavan pitkä luettelo ja tätä luetteloa mielestäni meidän täytyy tarkastella. En tiedä, onko tämä nyt ihan talousvaliokunnan vastuukysymys, koska ITRE on tässä vastuuvaliokunta, mutta tämä liite, joka on osa tätä ehdotusta, on mielestäni kaikkein tärkein osa ehdotusta, eikä suinkaan tosiaan tärkein löydy tästä direktiivin purkamisesta, vaan kaikkein tärkein löytyy täältä liitteistä, joihin meidän täytyy keskittyä. Karel van Miertin eh, jo edesmenneen eh, kilpailukomissaarin eh, työryhmä teki ehdotuksia. Ja sitten oli mahdotonta lisätä tähän luetteloon mitään uusia ehdotuksia. Siksi katsonkin, että molempien valiokuntien täytyisi tehdä yhdessä työtä liite kuusi julkisuus, avoimuus, kuulkaapas kollegat, ei tässä kysymyksessä saa jättää näitä asioita oman onnensa nojaan. Tavoite 2020 täytyy luonnollisesti ottaa huomioon, mutta myös järkevä infrastruktuuri, sillä energiaverkot kärsivät tänä päivänä siitä, että suunnittelu on kansallisella tasolla tapahtuvaa ja Euroopan taso ihan unohdetaan. Eli tämä on hyvin tärkeä hanke ja minä pyytäisin, että valmistelija ottaisi näitäkin asioita huomioon, vaikka toki tärkeitä asioita ei ottaa huomioon. Ja minä pyytäisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle ei olisi liian lyhyt. Että jos mahdollista, niin toivoisin, että se olisi, määräaika olisi eh, mieluiten vasta pääsiäisen jälkeen. Uh, thank you very much. The piece of paper in front of me says... Minun edessä olevassa paperissa sanotaan, että määräaika tarkistukselle on 28. Helmikuuta, äh, maaliskuuta. Eli pyydän sihteeristöä ryhtymään laskemaan tätä. Anni. Suur kiitokset Sharon ja suurkiitokset myöskin esittelijälle Philip Lambertsille. Valitettavasti en ole ITRE-valiokunnassa esittelijänä, koska olen entinen ITREn jäsen, mutta on mukavaa, että täällä on ITRE-valiokunnan entisiä kollegoja. Mutta joudun luopumaan tästä paikasta sen takia, että minusta tuli parlamentin varapuheenjohtaja. No tästä huolimatta olen varjoesittelijänä tässä Filipin asiassa ja haluaisin onnitella häntä tästä erinomaisesta työstä. Olen sitä mieltä, että suurin osa tarkistuksista ne menevät oikeaan suuntaan ja niitä kannattaa tukea. Aivan erityisesti haluaisin viitata äh, niihin, joissa puhutaan uudistuvista energiavaroista. Äh, e, tässä EU 2020 strategiassa tässä on kysymys tarkistuksista 2022 ja ja myös ne tarkistukset, jossa puhutaan näistä rahoituksista, töistä ja niihin liittyvistä seikoista tarkistuksista löytyy myöskin hyviä ehdotuksista siitä, miten tuotot näiden energiaverkkojen toiminnasta jaetaan liittyen näihin, näiden verkkojen rakennuskustannuksiin. Sähkön kohdalla eurooppalainen verkosto on erittäin kriittisessä vaiheessa ja tilanteessa, ja tähän täytyy puuttua, jotta voimme saavuttaa äh, vuoden 2020 tavoitteen, toisin sanoen äh, uudistuvien energialähteiden osuus loppuenergiasta – ja on selvää, että jos infrastruktuuritöitä ei tule näillä alueilla, joissa tällaisia uusiutuvia energiavaroja on paljon, eli infrastruktuuritöitä, verkostumistuutumistyötä, niin silloin vaarana on se, että me emme saavuta tätä tavoitetta. Ja tietenkin tähän liittyy sitten taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisiakin etuja, joita ei saavuteta. Esittelijä aivan oikein puhuu eurooppalaisten energiaverkkojen yhdistämisestä tämän EU 2020-strategian mukaisesti, ja hän puhuu myöskin näistä tavoitteista, joiden kautta saadaan luotua työpaikkoja. Ja koska me nyt puhumme tästä talousasioiden valiokuntana, niin haluaisin tehdä yhden kommentin ja toivon, että tästä esittelijä ja kollegatkin keskustelisivat. Koska meillä nyt on talouskriisi päällä, niin nämä lainansaantimahdollisuudet jäsenvaltioilla ovat hyvin erilaisia. Ja tämä saattaa johtaa epätasapainoihin ja siihen, että tiettyjä infrastruktuuritöitä ei onnistuta rahoittamaan. Ja tästä syystä yksityisellä sektorilla on aivan erityinen rooli näiden infrastruktuuritöiden rahoittamisessa. Minun mielestäni kuitenkin näiden epätasapainoisuuksien poisto on täysin välttämätöntä, jotta me pääsemme tasapainoiseen lopputulokseen koko Euroopan unionin kannalta. Infrastruktuurit, jotka ovat täysin välttämättömiä tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ja vielä lopuksi viimeinen huomio, Filipkin tästä puhui. Tässä on kysymys siitä, miten nämä eri projektit va- valitaan. Haluaisin minäkin painottaa sitä, että rahoitus täytyy, se täytyy toteuttaa sillä tavalla, että vääristymiltä, kilpailuvääristymiltä vältytään – sellaisten töiden välillä, jotka saattavat johtaa siihen, että me nämä asetetut tavoitteet loppujen lopuksi onnistumme saavuttamaan. Uh, thank you very much. Kiitos. Haluaako joku muu puheenvuoron? En näe Aldea. No minäpä puhun Alden nimissä. Ja voin sanoa, että jos Filip, sinä luulit, että sinä et tiennyt tästä aiheesta mitään, niin voin vakuuttaa sinua, että minä tiedän tästä vieläkin vähemmän. Mutta aika monet niistä asioista, joita kollegat ovat tässä kommentoineet, ne kuulostivat ihan järkeen käyviltä. Eli voin noudattaa varjoesittelijäni linjaa. Haluaisin vain vielä puuttua siihen, mitä sinä sanoit kustannuksista. Olen samaa mieltä siitä, että jos budjetit ylittyvät, niin silloin tätä täytyy pystyä tarkastelemaan. No en nyt sano, että tässä olisi kysymys jonkinlaisesta automaattisesta leikkauslinjasta, mutta tukisin sinua tässä yhteydessä. Minulle vain tuli mieleeni se, mikä suhde tällä on niiden asioiden välillä, joita tehdään tarjouskilpailujen kautta, jotka tietenkin EU-ssa saattavat olla aika lailla rankkoja prosesseja kriisejä ja saattavat pelottaa tietyt sijoittajat. Ja sitten onko jonkinlainen yhteys tämän prosessin ja sen välillä, että budjetit ylittyvät en haluaisi sen tyyppistä tar- tarkistusta, josta sinä puhuit, jos se tarkoittaisi sitä, että tästä loppujen lopuksi tulisi kaksi kertaa kalliimpaa ja kaksi kertaa monimutkaisempaa, jos joudutaan tarjouskilpailu järjestämään, mutta tämähän on jo tarpeeksi monimutkaista sellaisenaan. Eli ehkä tästä tulisi saada sitten parempia vastauksia. Tässä vain ajattelen ääneen. Tämä vain pisti silmään, siis se, että tässä saattaa olla hieman epätasapainoa. Voin myöskin kertoa teille, että sihteeristö on nyt laskeskellut ja sihteeristö sanoo, että me voisimme lykätä tarkistusten määräaikaa, jos valmistelijalle tämä sopii 11. huhtikuuta 28. maaliskuuta sijaan. Ja tuossa tapauksessa tarkistuksia tarkasteltaisiin 13. toukokuuta. 30. toukokuuta tulkikorjaa korjaa ja sitten tästä äänestettäisiin 31. toukokuuta ja silloin tästä voitaisiin vielä 20. kesäkuuta johtovaliokunnassa äänestää. Eli jos teille tämä, jos sinulle Filip tämä sopii, no mutta puheenvuoro on nyt sinun. No, uh... Ei ongelmia tämän kanssa. Suoraan puhutuna, kun nyt tarkastelee tätä valiokuntaa ja sen työtaakkaa, niin pohdin vain sitä, että onko järkevää pyytää lausuntoja niin monista muista asioista. Keskustelu monissa kohdissa, Werner, mitä sinä sanoit, voitaisiin käydä myös Itressä. En tiedä, kannattaako meidän käyttää, käydä samaa keskustelua monessa valiokunnassa, kun me tiedämme, että Ekon valiokunnalla on niin paljon työtä, eli on hieman huolestunut tästä. Me emme voi muuttaa sitä enää, mutta tämä olisi minun ensimmäinen reaktioni. Ja sitten määräin muuttaminen, sillä ei ole mitään ongelmaa, mutta sinähän sitä pyysit, joten onko kyseessä todella sellaiset asiat, joita ei voida tehdä? Niin, ei minulla ole tässä mitään ongelmaa ole, mutta jos ajattelemme, että pitkitämme monia asioita, niin sitä sitten laajempi on se, se tila, mitä tarvitsemme sihteerissä ja muualle, joten ajattelin, että voidaanko tämä tehdä suoraan Itressä eikä Ekonin kautta. En tiedä. Jos sinulla on tarkistuksia, niin en tiedä. Me olemme molemmat molemmissa valiokunnissa, joten en tiedä, miksi emme voisi suoraan työskennellä Itressä. Well, we, we, we could put a kind of, uh... Me voisimme hieman tähän laittaa tällaisen ekon pinnoitteen Haluatko sinä vielä, Werner, tästä sanoa jotakin? Niin, voi olla, että kollega äh, Lamberts vihreistä, äh, hänellä on kauhea taakka, kun ihan liikaa mietintöjä vastuillaan, mutta se, että me äh, täällä itse katsomme, että Ekonin lausunto ei ole tarpeellinen, olisi kyllä aika paha omaa nilkkaa ampumista. Kyse on eurooppalaisen lisäarvon taloudellisesta ulottuvuudesta ja olen valmistelijan kanssa täysin eri mieltä. Olen sitä mieltä, että ehkä aikatauluja voi tiukentaa, mutta kyllä minä ehdottaisin silti, että määräaikatarkistuksille olisi pääsiäisen jälkeen, koska hanke on liian tärkeä käsiteltäväksi vain yhdessä valiokunnassa ja ehkäpä puheenvuoro saavat käyttää vain varjoesittelijät eivätkä tavalliset jäsenet. Silloin ei ole kaikki kunnossa. No, it, it's okay and I agree with the importance of... Niin, se on selvää, että tämä on tärkeä hanke. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää painottaa tätä lisäarvoa. Tämä todellinen ongelma, kuten sanoit, on se, että nämä asiat, jotka ovat luonnollisesti Euroopan laajuisia, niin me vielä edelleen työskentelemme kansallisesti. Olen samaa mieltä tästä. Um, right. Well, I can... No niin. Voin myöskin sanoa sinulle, Filip, että koordinaattorien kokouksessa me olemme pohtineet sitä, miten mietintöjä ei jouduttaisi tekemään. Ja me teemme mietintöjä ainoastaan silloin, jos meidän mielestämme kyseessä on joku erityisen tärkeä asia. Ja poliittisilta ryhmiltä me saamme vinkkiä aina siitä, mikä on milloinkin kiinnostava. Eli me olemme kyllä leikanneet laadittujen mietintöjen määrää, mutta tämä nyt otettiin käsittelyyn. Eli noudatetaan tätä uutta aikataulua, eli tarkistusten aika 11 huhtikuuta, jotta Bernard voi tätä työstää pääsiäislomalla. Ja sitten me äänestämme tästä, käsittelemme äänestämme tästä toukokuussa. Eli äänestään 31. toukokuuta. Eli tämä oli kohta kahdeksan. Niin, ja jotakin kohdassa muut asiat, Jean-Paul. Oui, madame la présidente, j'ai le plaisir de... Niin, puheenjohtaja. Olen ollut yhdeksän vuotta tässä valiokunnassa. Haluan kiittää tulkkeja, koska ne ovat olleet täällä yleisönä kaikkien näiden päisien aikana. Haluaisin juurikin tähän tulkkeen olemaan ongelman kiinnittää huomiota. Silloin kun meillä on teknisiä kokouksia, esimerkiksi delegoidusta säädöksistä, niin meillä ei ole tulkkausta. Ensimmäisen kerran jouduin pyytämään, aivan kuten pystyn tämän tekemään, niin pyytämään tulkkausta, kuiskaustulkkausta, mutta tämä ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu, koska meillä on monien tuntien ajan keskusteluja tietyistä aiheista englanniksi, ja me tarvitaan demokratiaa täällä Euroopassa. Se, että pyydetään meppiä oppimaan ainakin kuusi kieltä. Tämä ei ole järkevää. Meidän pitää todellakin olla yhtenäisiä moninaisuudessamme ja e, kielet ovat osana tätä monimuotoisuutta ja, ja nämä toimenpiteet, itse aion kirjoittaa tästä puheenjohtajako puhemies tasolla, niin jos me joudumme todellakin välttämään kuluja. Emme todella tiedä, mitä kaikkea tällä matkoillakaan on tapahtunut ja on vähemmän näitä kokouksia. Ja sitten nämä ihmiset lähtevät matkoille ilman tulkea ja me joudumme työstämään delegoituja säännöksiä koskevia tekstejä ilman, että meillä on kielellistä apua. Tässä nämä ovat monimutkaisia tekstejä, joten mielestäni me joudumme lopettamaan työskennellyt, jos meillä ei ole apua. Ja puhemies tasolla todella on puututtu tähän. Meidän pitää tehdä paljon töitä. Valiokunnassa on paljon töitä tässä valiokunnassa, mutta myös muissa. Ja me todella tarvitaan, tarvitsemme tulkeja, jotta voimme tehdä työmme hyvän. Me tarvitsemme heitä ja toivottavasti tämän sanotte myös puhemiehelle ja hänen Äh, kabinetille. Tiedän, että Wernerkin haluaa puhua, mutta jos voisin... Äh- Jean-Paul Cosses on aivan oikeassa. Kyse on vaikeista lainsäädäntöhankkeista. Kyllä me tarvitsemme päätöksentekoon äidin kielemme tulkkausta. Tällä hetkellä tulkikopit ovat äh, enemmän täynnä kuin tämä sali. Tämä liittyy todella siis tulkkaukseen, mutta kyse on usein myös sisällöllisesti varsin kiistanalaisista kysymyksistä ja tulkkauksesta tarvitaan. Saksalaisen pääsihteerin ja saksalaisen puhemiehen päätöksellä nyt tuetaan Englannin hegemoniaa entisestään. Vaikka kovasti kunnioitan, rouva puheenjohtaja, teidän äidinkieltänne, niin en hyväksy näitä leikkauksia. Meidän täytyy kunnioittaa kielten monimuotoisuutta. Yhdessä asiassa olen kuitenkin Jean-Paul Gossesin kanssa eri mieltä. Ensimmäinen valtuuskuntamatka Myanmariin kaksi viikkoa sitten minun johdollani ensimmäinen 50 vuoteen eh, mukana oli kaksi tulkkia. Jos paikalla, mukana olisi ollut ranskalainen kollega, hän oli varmasti vaatinut ö, eh, ranskan kieltä ja sitten tulkkeja olisi tarvittu neljä. Nyt tulkkeja oli vain kaksi, ehdoton vähimmäismäärä tällaista valtuuskuntamatkaa ajatellen, joten tämä Myanmarin eh, esimerkki oli nyt erittäin huono esimerkki parahin kollega minä tiedän valtuuskuntamatkoja, joilla mukana on 12 tai jopa yhä enemmän tulkkeja muihin maihin. Eli Myanmar ei ollut tässä nyt ehkä hyvä esimerkki, mitä tulkkauksen käyttöön tulee tai sen merkityksen selventämiseen. Kiitos. No ehkä en ilmaissut itseäni selkeästi Siis en tässä syyttänyt tulkkeja, vaan sitä, kuinka kannattavaa oli lähettää näin moninainen delegaatio Burmaan. Eli sanoin, että kun tehdään näin paljon matkoja, niin ehkä voidaan näitä matkakulujakin hieman järkiperäistää. Um, well, thank you very much. Um... Kiitos Jean-Paul. Tuin sinua tässä tulkkauspyynnössäsi kuten varmaan sihteeristö sinulle kertoikin, ja minun mielestäni on vakava asia. Me teemme paljon työtä ja me olemme aika niukkoja tässä tulkkauksen käytössä tällaisissa lisäkokouksissa hyvin usein. Työskentelemme yhdellä, kahdella tai kolmella kielellä, mikä on ihan hyvän järjestely Joskus valtuuskunnan matkoille lähdetään Hongkongin ja Singaporein ilman tulkkausta. Ja me entistä vähemmän käytämme näitä palveluja. Minä otan tämän asian esille kyllä puhemiehen kanssa ehdottamallasi tavalla. Ja itse asiassa teinkin näin jo valiokuntien puheenjohtajakokouksessa kun ryhdyttiin keskustelemaan siitä, milloin valtuuskuntamatkoja voidaan tehdä, koska sillä on näköjään vaikutuksia tämänkin valiokunnan toimintaan. Mutta oli ihan oikein, että otit nämä valiokuntakokouksessa esille koska kansankin täytyy tästä saada tietää. Vielä Annille puheenvuoro. Tulkien täytyy kohta päästä täältä pois. Just in response to what... Niin, halusin vain vastata kysymykseen, jonka Jean-Paul nosti esiin olen täysin samaa mieltä Jean-Paulin kanssa. Halusin vain kertoa sinulle, että vastaavaa keskustelua on käyty myös parlamentin puhemiehistössä ja on tehty jo päätös. Ei nyt ehkä perua tätä päätöstä, mutta katsoa juuri valtuuskuntamatkoja, eri matkoja, joita tästä lähinnä toteutetaan ja näiden matkojen suhdetta pakollisiin säästöihin. Niin Annihan on parlamentin varapuhemies Werner. Lyhyt tai pieni kysymys rouva varapuhemiehelle. Onko puhemiehistö joskus katsonut, että kuinka monta virkaa on luotu kääntäjien ja tulkkien yksikön ulkopuolella. Yli 500. Tarvitaanko niitä kaikkia uusia virkamiehiä? Sitä minä uskallan epäillä. I don't know if, um... En tiedä, puhuuko herra Langen uusista viroista. Kääntämisen yhteydessä näin ei varmaankaan yleisesti ottaen ole. Asia on niin, että on tehty päätös järkiperäistää kaikkia kustannuksia, joita aiheutamme. Oli sitten kysymys kääntämisestä, matkoista, matkakustannuksista. Eli tässä on periaatteen päätöksestä tämänhetkisessä tilanteessa ja me olemme avoimia kyllä kommenteille ja ehdotuksille jäseniltä ja tämä keskustelu tulee jatkumaan tulevina viikkoina. Olen varma siitä, että me olemme täysin suostuvaisia ottamaan vastaan teidän kommenttejanne ja aivan erityisiä ehdotuksiakin teiltä vastaanotetaan. No niin, ehkä tämä asia tulee käsitellä loppuun sille sopivalla foorumilla. Haluaisin kiittää äh, tulkkeja. Tästäpä näette, että me kyllä välitämme teidän työstämme. Kiitos. Tapaamme jälleen huomenna aamulla.